Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die Hyvää huomenta. Äh, avaan tämän keskeytetyn istunnon ja jatkamme esityslistan kohdasta kahdeksan kolmestilaisuusaiheesta. Äh, valvonta, Euroopan rahoitusvakausvälinen, Euroopan rahoituksen vakautusmekanismin ja euron vakausmekanismin osalta. Olemme iloisia siitä, että tämän päivässä kokouksessa on hyvin korkearvoisia asiantuntijoita paikalla vasemmistosta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Caldera, tervetuloa. Olemme kovin iloisia siitä, että olette täällä, koska eh, Lamassuurin eh, eh, valiokunta on juuri paikalla tänään Luxemburgissa tarkastustuomioistuimessa ja on hienoa, että te päätitte tänään tulla tänne talousarvion valvontavaliokuntaan tästä tärkeästä aiheesta puhumaan, eli kuinka Euroopan euroalueen vakautusmekanismeja voidaan demokraattisesti valvoa suoraan valitulla parlamentilla Euroopassa ja jäsenvaltioissa ja kuinka tätä valvontaa voidaan vielä parantaa. Samoin tervetuloa kollega Ivanova, joka toimii esittelijänä parlamentissa tästä samaisesta aiheesta. Niin, ja kun koordinaattorit pitivät 21. tammikuuta kokouksessaan ja päättivät, että tästä aiheesta mm, tätä aihetta tullaan käsittelemään. Ja sitten myöskin huhtikuussa todettiin, että ei ole riittävästi tietoa tästä aiheesta siitä, miten laajasti ja kuinka pystytään arvioimaan rahoitusvakausvälineen ja vakausmekanis, vakautusmekanismin ja vakausmekanismin osalta, tai sitä, kuinka nämä erilaiset toimenpidepaketit ovat toimineet. Ja tähän päivään mennessä Euroopan parlamentti ei ole saanut riittävästi tietoa näistä asioista. Tulemme tässä kuulemisen kuluessa varmasti palaamaan vielä lähemminkin näihin kysymyksiin, ja meidän tulee niihin palata Ihan esimerkinomaisesti yksi mietintö Saksan Sparkassen rahoitusryhmästä on, se on eilen omassa lausunnossaan tosiaan vahvistanut sen, että vakautusmekanismi ei ole pystynyt tätä rakenteellista kriisiä ratkaisemaan. Ja sen takia EUn tasolla täytyy kehittää kasvustrategiaa, joka luo luottamusta Euroopan valuuttaunionin tulevaisuuteen. Ja tässä oikeastaan olisi se hyöty, jota voitaisiin saada vakautusmekanismista. Ja neuvosto on mukana tässä kehittelyssä, komissio valvoo sitä ja sitten EVM raportoi neuvostolle ja näin jäsenvaltiolle, mutta parlamentti on ainoa suoralla vaalilla valittu kansanedustuslaitos Euroopan unionin tasolla, eikä sillä ole minkälaisia valvontamahdollisuuksia. Tämä koskee yhtä lailla vakautusvälinettä kuin vakautus, vakausmekanismia. Eli tässä on demokratia vaje, valvonnan puute, joka minun mielestäni ei millään tapaa ö, ole kansalaistenkaan tiedossa ja siksi tämä porsareikä pitää sulkea tämä vanha periaate demokratiasta. hallitusjärjestelmistä, että mitään julkisia kuluja eikä vastuuvapautta voida antaa ilman, että suoralla vaalilla valitut kansanedustajat pystyvät julkisia menoja valvomaan, on voimassa. Ja tästä huolimatta kuitenkin niin me Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokuntana voimme lähestyä tätä aihetta ja vaatia sitä, että meidät otetaan mukaan näiden euron apupakettien valvontaan. Ja siksi olen iloinen siitä, että meillä on tänään täällä hieno ohjelma asiantuntijoita paikalla ja voimme käsitellä eri osia eron apupakettia – ja jo vastuuvapauden myöntämisprosessin yhteydessä viime vuonna, kun käsiteltiin vuotta 2009, niin talousarvion valiokunnan jäsenet ottivat kantaa siihen, miten tärkeää on arvioida näitä erilaisia apupaketteja. Ja silloin erityisesti kyseessä oli se, että pitäisi luoda sovelias vastuuvelvollisuus – kunnolliset valvontavelvoitteet, täysi avoimuus ja se, että tullaan myöskin takaamaan tietojen oikeellisuus ja tilastot. Komissio, joka, komissio on myöskin toistanut nämä toiveet ja toivo, että sitten kun käsitellään näitä uusia aloitteita jäsenvaltioiden kesken, niin tullaan sopimaan sovellisesta kontrollista. Myös kuulemisessa tulemme käsittelemään tätä nykytilannetta juuri vastuuvelvollisuuden osalta, tarkastusten osalta, näiden kaikkien apupaketin osalta ja nyt olen jo iloinen tulevasta keskustelusta. Sen takia haluaisin jo nyt esitellä nämä viisi puhujaa, jotka meillä on tänään täällä paikalla. Ensiksi tulee tutkimuksen esittely. Sen esittelee Roland Shankar, hän on PricewaterhouseCoopersista ja käsittelee talousarvion valvontaa rahoituksen vakautusmekanismin ja vakausmekanismin osalta eh, Euroopan parlamentissa. Sen jälkeen Kalin Anef, eh, Euroopan rahoitusvakausvälinen pääsihteeri, ja Marko Puti, joka on talon ja rahoituksen pääosaston pääjohtaja komissiosta, ja hän tulee sitten kertomaan komission näkökulmasta tästä asiasta. Sen jälkeen tulee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Silva de Canreira ja Horst Erb, Bundesrechnungshofin jäsen, ja he tulevat puhumaan EUn ja kansallisen tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta asiasta. Valitettavasti Alankomainen tilintarkastustuomioistuimen varapresidentti Kees Vendrik ei pääse sairauden takia tänään paikalle – mutta hänet korvaa EU-asiantuntija Jan van den Prost. Toivotan hänetkin tervetulleeksi paikalle. Tilintarkastustoimistojen edustajat tulevat puhumaan tilintarkastuselinten näkökulmasta siitä, minkälaisia tarkastus- ja vastuuvelvollisuusvelvollisuuksia näillä on ja miten ne ovat mukana apupaketin eri osien tarkastuksessa. Tämä kuuleminen on jaettu kolmeen osaan. Eh, kulloinkin eh, on sitten tarkoitus eh, myöskin ottaa vastaan kysymyksiä ja keskusteluja. Eli lähdemme liikkeelle PricewaterhouseCooperin esityksestä ja sitten tulevat nämä mm, hallinnon edustajat ja sitten lopuksi vielä nämä EU- ja kansallisten tilintarkastuselinten edustajien näkökulmat asiaan. Hyvät äh, kollegat ja arvoisat vieraat, äh, olen iloinen siitä, että tämän päiväinen kuulemistilaisuus on saanut paikalle näin paljon vieraita myöskin Euroopan parlamentin ulkopuolelta ja kiitämme myöskin näistä aloitteista, joihin ovat ryhtyneet, on ryhtynyt varapuheenjohtaja ja esittelijä Ivanova. Hän on hyvin intensiivisesti käsitellyt näitä aiheita ja myöskin laatinut hyvin pätevän äh, mietinnön aiheesta. Nyt pyytäisin kollega Ivanovaa äh, johdattelemaan äh, mietintö, aiheeseen ja mietintönsä. Olkaa hyvä. Chair, dear colleague. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen todella iloinen, että budjettivalvontavaliokunta tänään kuulemisen järjestää. Me elämme mielenkiintoisia, vaikeita aikoja. Julkinen velka saavutti kestämättömän tasan, tason joissakin jäsenvaltioissa EUn toiminta oli välttämätöntä, jotta voitiin euroalue pelastaa. Viime vuonna täällä parlamentissa me sovimme ku, ku, six-packista, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan talouspolitiikan ohjausta ja hallintoa euroalueella, mutta tällä paketilla on vaikutuksensa myös keski- ja pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä Eurooppa tarvitsee kiireellisesti välineen rahoitusapua varten, jotta voitiin auttaa vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita rahoituksellisesti. 2010 Eurooppa-neuvosto päätti perustaa kaksi väliaikaista välinettä, äh, jolla voitaisiin avustaa rahoituksesti ERVM, Euroopan rahoitusvakautusmekanismi ja Euroopan rahoitusvakausväline. Sitten pysyvä EVM, vakausmekanismi tulee tämän vuoden heinäkuussa voimaan. Vaikkakin nämä mekanismit luotiin samaa tarkoitusta varten, että voitiin avustaa jäsenvaltioita, joilla oli ongelmia tai joita uhkasi vakavat rahoitusvaikeudet. Ne, ne ovat erilaisia rakenteeltaan, miten ne rahoittavat ja miten budjettivalvonta niissä toimii. Tämä kuuleminen pyrkii antamaan kuvan tämänhetkisestä budjettimekanismista, jotka liittyvät ERVM ja ERVV ja arvioidaan myös uutta EVM-sopimusta, mitä tulee budjettivalvontasäädöksiin. Olen iloinen siitä, että meillä on erilaisia sidosryhmiä edustettuna tänään kuulemisessa itse EVMstä, komissiosta, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta, kansallisista tilintarkastuslaitoksista ja toivotan teidät kaikki tervetulleeksi. Mitä itse sitten oikein tänään keskus, tulemme puhumaan eh, näistä kolmesta rahoitusvälineestä. ERVM antaa komissiolle oikeuden vaatia 60 miljardia markkinoilta ja lainata sitten vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille. Yhteisö budjetista taataan nämä lainat ja on normaalia vain, että parlamentti voi valvoa tässä yhteydessä komission toimintaa mitä tulee vastuuvapauteen ja budjettimenettelyn yleensäkin tilintarkastustuomioistuimella on myös oma roolinsa ulkoisena EVMn tarkastajana. Se hoitaa toiminnan tarkastuksen ja välittää tiedot komissiolle. EVM on erillisyhtiö, jossa takuudet tulevat, maksutakuudet tulevat jäsenvaltiolta. Tässä Euroopan parlamentti ei ole ollenkaan mukana, mitä tulee tämän tahon elimen valvontaan. Lisäksi EVMssä ei ole tarkastusoikeuksia ylimmille tarkastuselimille eikä kunnollista ulkoista tarkastusta. EVM tulee olemaan kansainvälinen rahoitusväline, josta päätetään sopimuksilla – se saa noin 20 miljardia euroa ja sitten vielä 120 miljardia vaadittaessa maksettavaa rahaa. Parlamentti on huolissaan tähän liittyvästä valvonnasta ja jotkut tilintarkastustahot myös ovat huolissaan, koska heidän mukaansa perussopimusta puuttuu riittävät takeet, jotta varmistetaan kunnollinen julkinen ulkoinen tarkastus. EVM-tarkistus hoidetaan tilintarkastuslautakunnassa. Siellä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on pysyvä väline ja muut ovat edustettuna kiertävällä tavalla ja edustavat ylimpiä tarkastustahoja. Viime vuonna minut nimettiin esittelijäksi erityisessä tutkimuksessa, jota tästä aiheesta tehdään. Tässä puhutaan budjetin EUn budjetin kestävyydestä, mitä tulee EVM ja ERVV ja missä määrin Euroopan parlamentti voi tilanteeseen puuttua. Tänään me, meille esitellään tämä tutkimus ja siinä keskitytään n e ja budjettivalvontasäädöksiin. Tässä myös käsitellään tärkeitä kysymyksiä, kuten sopivat järjestelyt julkiselle ulkoiselle tarkastukset, tilivelvollisuudet täydelle avoimuudelle pysyvässä kriisimekanismissa, tietojen ja tilastotietojen luotettavuus, vastuut, raportointivelvollisuudet kaikkien toimijoiden kohdalla. jotka liittyvät tähän toimintaan, ja lopuksi parlamentin poliittinen valvontaoikeus, oikeus ja tilintarkastustuomioistuimen rooli tietenkin. Ja sitten tärkeä aspekti, josta olen kiitollinen näissä sopimuksissa otettiin mukaan maksutaseavustusväline. Tämä on toinen väline, jolla tuetaan ei-euroalueeseen kuuluvia maita, jotka ovat myös vakavissa rahoitusvaikeuksissa, koska kyseinen instrumentti antaa vielä lisää 50 potentiaalista miljardia, koska nämäkin lainat taataan yhteisön rahalla. Ja olen todellakin tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aikomukseen tarkistaa tätä maksutaseen välinettä ja sen ohjelmaa tänä vuonna. Toinen paneeli, niin kuin puheenjohtaja mainitsi, siellä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin valvontaa, julkista vastuuvelvollisuutta, komission roolia. Ja kolmas paneeli käsittelee muita kysymyksiä. Tällä hetkellä meillä on 60 miljardia ERVMstä, 110 miljardia euroa mahdollisia va- taku- vastuita 2012 vuodelle. Me emme ole vielä kyseenalaistaneet näitä summia parlamentissa ja minä toivon, että tämän kuulemisen lopussa me saamme selkeämpiä vastauksia siitä, kuinka parlamentti ja me kaikki, eh, miten meidän pitää näihin tärkeisiin kysymyksiin suhtautua. Nyt on korkea aika ottaa näitä kysymyksiä esiin. Olemme tämän velkaa kansalaisillemme, kaikille EU-veronmaksajille ja todellakin odotan mielenkiinnolla hyvää keskustelua ja kiitän teitä huomiostanne. Thank you very much, dear colleague Ivanova, for that. Uh, Kiitoksia kollega Ivanova tästä alustuksesta, tärkeästä aiheesta. Nyt haluaisin pyytää sitten tänne eteen herra Jean Kaarin PricewaterhouseCoopersista. Tervetuloa. The presentation and the study. Saatte pitää oman esityksenne tästä tekemästänne selvityksestä. On hienoa, että olette valmis kertomaan meille tuloksista. Olkaa hyvä. Okay. Uh, Mr. Chairman, and... Äh, Herra puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet ja myös muut vieraat. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta, joka PricewaterhouseCoopersille annettiin esitellä – johtopäätökset tästä tutkimuksesta, jonka olemme tehneet. Minun nimeni on Roland Jean-Car. Olen osakas PVC:ssä ja minulla on täällä kaksi kollegaa salissa, jotka ovat käyttäneet paljonkin aikaa tämän tutkimuksen parissa. Te varmaankin kaikki olette saaneet tämän tutkimuksen sanoisin, että tämä on ennaktojulkaisuasiakirja ja tästä syystä tämä vastuuvapauslauseke on tärkeä, koska mitä EVMn tulee, niin on erittäin paljon asiakirjoja, joita vielä valmistellaan ja ne ovat edelleen luottamuksellisia. Toisin sanoen meidän tutkimuksemme perustuu asiakirjoihin, jotka ovat julkisesti saatavilla. Myöskin, jotta jotta saisimme tämän raporttimme valmiiksi, niin me tulemme kirjaamaan kaiken sen, mitä tässä kuulemistilaisuudessa sanotaan. Ja jos tarve vaatii, niin sitten teemme mukautuksia omaan kertomukseemme. Mikä tämän tutkimuksen tarkoitus oli? Kuten Rouva Ivanova mainitsi, meitä pyydettiin tarkastelemaan kahden kriisimekanismin toimintaa yhtäältä – ER, ERVM, eli Euroopan rahoituksen vakautusmekanismi, mekanismi, joka luotiin vuonna 2010. Ja kuten Roa Ivanova jo selitti, se mahdollistaa komissiolle sen, että se voi lainata rahaa pääomamarkkinoilla ja se voi sitten lainata nämä varat jäsenvaltioille euroalueella – silloin, kun jäsenvaltiot euroalueella ovat ajatunut vaikeuksiin. Toinen mekanismi, jota olemme tarkastelleet, on EVM, tämä uusi mekanismi. Se on Euroopan vakausmekanismi. Sopimus on hiljattain vahvistettu ja juridisena entiteettinä se on hallituksen välinen toimielin, ja sillä on 80 miljardin pääoma, kuten tässä jo mainittiin. Lainatoiminta taataan jäsenvaltioiden tahoilta. Eli sillä ei ole suoranaisesti mitään vaikutusta Euroopan unionin talousarvioon. Me olemme tehneet tutkimuksen riippumatta ERVMstä ja EVMstä viiden aiheen kohdalla. Eli me olemme tarkastelleet vastuualueita ja rooleja, me olemme tarkastelleet valvonnan riittävyyttä, me olemme tarkastelleet ulkoista tilintarkastusta, datan ja tilastotietojen luotettavuutta ja myöskin demokraattista valvontaa. Tämä tutkimus perustuu erinäisten asiakirjojen lukemiseen. Me suoritimme myöskin haastatteluja. Ja löydätte sitten sieltä kertomuksen loppuosasta maininnan henkilöistä, joita on haastateltu. Tutkimuksesta löytyy myöskin yhteenveto, sieltä löytyy suosituksia ja sitten sieltä löytyy myöskin yksityiskohtaisempaa tutkimustietoa. Eli jos nyt voisin nopeasti käydä läpi tämän yhteenvedon. Ensimmäinen osa siinä liittyy rooleihin ja vastuisiin, kuten sivuilla 11 ja 12 tässä raportissa sanotaan. Mitä ERVMn tulee tilanne, kuten Roa Ivanovakin sanoi, tilannetta voidaan verrata tiettyihin äh, rahoitusapuongelmiin, esimerkiksi maksutaseohjelmaan äh, tai sitten tähän MFA eli makrotalouden rahoitusapumekanismiin. ERVMn kohdalla tätä voidaan verrata tilannetta silloin, kun on kysymys äh, hätäavusta, jota tarvitaan. Ja tässä mielessä ja ERVMn toiminnan merkityksessä. Siitä on paljonkin tietoa ja asiakirjoja saatavilla. Ja ne on toimitettu valiokunnille ja Euroopan parlamentille. Myöskin päätökset lainojen myöntämisestä, joita neuvostossa tehdään, niin silloin myöskin Euroopan parlamentti saa näistä päätöksistä tietoa. Tilanne on hieman erilainen EVMn kohdalla sen juridisen luonteen takia, koska se on hallituksen välinen toimielin, eikä se ole osa EUn institutionaalista rakennetta, jos asioita tarkastellaan juridisesti. Me olemme tarkastelleet sopimuksia ja me tulimme siihen johtopäätökseen, että tiettyiltä osin perussopimus on linjassa Euroopan parlamentin vastuuvapausvaatimusten kanssa. Ja tässä pyydän teitä hakemaan lisätietoja meidän tutkimuksestamme. Huomasimme myöskin, että EVMn toimintaan liittyen tietyt yksiköt, tietyt EUn elimet ovat mukana, esimerkiksi komissio, keskuspankki. Toisin sanoen on suoraa ja epäsuoraa toimielinten osallistumista. Olemme myöskin verranneet EVMn hallintoa tiettyjen muiden samantyyppisten kansainvälisten rahoituksen tarjoajien, esimerkiksi IMFn tai ERVVn hallintoon ja totesimme, että EVMn hallinto on linjassa, jos, niitä, jos sitä verrataan näiden muiden rahoituksen tarjoajien hallintojärjestelmiin. Sitten kahteen asiaan tulisi kiinnittää huomiota. Kuten jo sanoin, niin EVMn kohdalla tulisi pitää silmällä yhtiöjärjestystä, koska tällä hetkellä yhtiöjärjestystä laaditaan – Eli ne täytyy vielä, se täytyy vielä lyödä lukkoon. Ja sitten mitä tulee EVMn toimintaan, niin on tiettyjä menettelyjä, jotka täytyy hioa ja tässä mieleeni tulee esimerkiksi hallintorakenteen toiminta, sisäinen tarkastus, tilintarkastuslautakunta ja esimerkiksi sen yhteistyö ylimpien tarkastuselinten kanssa. Toinen kohta yhteenvedossa liittyy budjettivalvontaan. Teidän tulisi tietää, että ERVVn lainananto- ja lainanottomekanismit, ne löytyvät Euroopan unionin tileistä. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin kohdistetaan poliittista valvontaa silloin kun, tilintarkast- silloin kun talousarvio hyväksytään ja sille annetaan vastuuvapauslauseke. Eli nämä kuuluvat Euroopan komission valvonnan alaisuuteen. Niihin myöskin kohdistetaan tilintarkastuksia, joita tilintarkastustuomioistuin suorittaa. Eli minun mielestäni parlamentti saa paljonkin tietoa ERVVn toiminnasta. Se saa myöskin kertomuksia tilintarkastustuomioistuimesta ja täten parlamentti saa kyllä tietoa. Sitten EVMstä sen juridisen luonteen takia hallinto ja vuositilit hyväksytään sen hallintoneuvostossa – nämä tilit saatetaan ylimpien tarkastuselinten ja kansallisten tilintarkastusviranomaisten käyttöön. Niihin kohdistetaan sisäisiä tarkistuksia ja ne myöskin sertifioidaan ulkoisten tarkastajien toimesta. Liittyen valvontaan, niin siitä pitää huolen johtokunta – ja tarkemmat menettelytavat täytyy vielä lyödä lukkoon, mitä esimerkiksi tulee riskinhallintaan tai taloushallintaan. Tässä tulisi nimenomaan kiinnittää huomiota riskinhallintaan ja suosittelisimme, että EVM noudattaisi Euroopan pankkiviranomaisen riskihallintamekanismeja. Kolmas osio liittyy ulkoiseen tarkastukseen Mainitsin jo, että ERVV kohdistetaan tarkastuksia tilintarkastustuomioistuimen taholta. Se tarkastaa yleiset tilit, mutta se myöskin voi sitten suorittaa säännönmukaisuuden tai toiminnan tarkastuksia. Ja herra Caldeira varmaankin selittää sitä työtä, jota hän tekee ERVVn puitteissa näihin asioihin liittyen. EVMn kohdalla tilintarkastustoimintaa valvoo tilintarkastuslautakunta. Kyseessä on tietynlainen tilintarkastuskomitea, josta löytyy sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen osasto. Ja kuten komissio ja EKP epäsuorasti puuttuvat EVMn toimintaan, Tästä syystä myöskin tilintarkastustuomioistuin pystyy sitten kohdistamaan tarkistuksia komission ja EKPn toimintaan tässä suhteessa. Myöskin jos tähän liittyy jotakin EUn hallintokustannuksia EVM liittyen, niin niihinkin tilintarkastustuomioistuin voi tehdä tarkastuksia. Neljäs aihe joka meitä, jota, jota meitä pyydettiin tarkastelemaan, liittyy dataan ja tilastotietojen luotettavuuteen. ERVVssä Euroopan unionin komissio käyttää tietoa, joka tulee yhtäältä Eurostatista ja toisaalta tietoa, joka tulee jäsenvaltioilta. Aikaisemmin on ollut ongelmia datan suhteen, mutta tällä hetkellä on käytössä ohjelmia, joilla tiedon laatua pyritään parantamaan ja tässä ajattelen näitä paikan päällä tehtäviä tilintarkastuksia ja sitä, että erilaiset raportointikeinot, ne nivotaan yhteen. Komissio myöskin käyttää tietynlaista tietoa ja siellä myöskin kohdistetaan tarkastuksia tämän datan laatuun. EVM Yleisesti ottaen me puhumme samasta datasta, joka on lähtöisin Eurostatista ja jäsenvaltioista. Eli tässä mielessä ERVVstä tekemäni kommentit pätevät, mutta jos me tarkastelemme puhtaasti finanssitietoa EVMssä, yleiset tilit ja muut niiden tietojen laatu on riippuvaista ulkoisesta ja sisäisestä tarkastuksesta ja riskinhallintamenettelyistä. Ja sitten viimeinen aihe, jota me tarkastelimme, on demokraattinen valvonta. Ja kuten jo mainitsin, ERVVn kohdalla – ja tämä pätee myöskin makrotalouden rahoitusapuun ja maksutaseavustukseen, niin parlamentti ja sen valiokunnat saavat paljon tietoa. Me viittaamme tässä yhteisymmärrysasiakirjoihin, Euroopan unionin talousarvioon, tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksiin ja lausuntoihin. Eli tässä parlamentti kyllä saa tietoa ja voi harjoittaa demokraattista valvontaa. Tässä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että tietenkin jonapäivänä ERVV lakkaa toimimasta. Ja sitten kyseeseen tulevat nämä varsinaiset lainat, joiden olemassaolo jatkuu ja on tärkeää, että näitä lainoja pidetään silmällä. Lopuksi EVMstä demokraattinen valvonta on mahdollista joko Euroopan parlamentin kautta, mutta myöskin sitä kautta, että kansalliset parlamentit tulevat saamaan tietoa EVMn vuositileistä ja täten myöskin parlamentin välisen yhteistyön periaatteiden mukaisesti Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit pääsevät mukaan valvontaan. Keskustelua käydään vielä siitä, ovatko ne EVMn vuositilit, jotka johtokunta valmistelee, kerrotaanko niistä välitetäänkö ne tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille. Keskustelua käydään myöskin siitä, tulisiko tämä asiakirja myöskin toimittaa sitten Euroopan parlamentille. No niin, tässä pähkinänkuoressa meidän kertomuksemme johtopäätökset ja oikein mielellämme sitten vastaamme teidän kysymyksiinne. Kiitos. Kiitoksia kovasti herra Sankar esityksestänne. Tässä ovat nyt kehykset. Tämä herättää kysymyksiä, joita voimme sitten vähän syventää keskustelussa. Sen takia ehdottaisin valiokunnalle, että keskitymme nyt joihinkin kysymyksiin, jotka suoraan liittyvät tähän selvitykseen, jonka esititte. Kiitokset vielä. Ensimmäisen kysymyksen voi esittää kollega Ivanova. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä erittäin kattavasta työstä, perustavanlaatuisesta analyysistä. Tämä on hyvä pohja ajattelulle. Monia kysymyksiä tuli myös mieleen. Erityisesti minua kiinnostaisi teidän arvionne. Oletteko te yleisesti ottaen sitä mieltä, että nämä olemassa olevat budjettimekanismit EVMssä ja ERVMssä ovat riittäviä ja varmistavat riittävän avoimuuden, tilivelvollisen hallinnon näissä välineissä ja koska on niin, että EVM-sopimukset on jo viety loppuun, mutta EVMn yhtiösäännöstä vielä keskustellaan. Mikä olisi teistä paras tapa Euroopan parlamentille saada lisäarvoa demokraattisen valvontaan? Minua kiinnostaa aivan erityisesti konkreettinen rooli, joka parlamentilla demokraattisessa valvonnassa voi olla molempien näiden välineiden kohdalla. Kiitos. Can you take the micro, please? Okay. Mikrofonin kanssa mielellään, kiitos. As mentioned in, in the presentation and in the... Niin kuin tässä esityksessä ja raportissa sanottiin, niin EVMn tilanne on hyvin selvä siinä mielessä, että ERVMn toiminnasta tehdään tilit vuosittain ja näin sitten parlamentti voi sitä demokraattisesti valvoa – niin kuin, toimii, niin kuin tämä tosi, to, toimii myöskin taseiden osalta. Eli siinä mielessä ihan niin kuin kertomuksessa sanotaan, niin meillä ei ole tässä mitään isompia huolenaiheita. Sitten EVMn osalta, niin kuin jo sanottu, niin EVM on sen osalta siis näistä, tästä toiminnasta huolehtii yksikkö, joka on hallitusten välinen instituutio, eli se tapahtuu siis EUn ulkopuolelta. Mutta sinänsä vaikutus Euroopan unionin budjettiin tulee olemaan aika rajallinen, paitsi jos jotain tiettyjä komission resursseja tullaan käyttämään EVMssä. Nämä sitten tietysti huomioidaan vuosittaisessa tilinpäätöksessä. Tietysti myös komissio muutkin ö, toimielimet sitten ovat suoraan mukana ja vaikuttavat itse EVMn toimintaan. Tilintarkastuksen näkökulmasta niin tilintarkastustuomioistuin sitten sitä kautta pystyy arvioimaan menoja ja tuloja ja ja komission ja muun, muiden toimijoiden toimintaa EVMssä. Sitten yhtiöjärjestys, niin tästä on kovasti keskusteltu, että mikä voisi olla sitten EUn tilintarkastustoimioistuimen rooli tässä prosessissa ja EUn ylimpien tarkastuselinten rooli. No, mahdollisesti lopulta, no tämä tietysti nähdään sitten lopullisesta eh, yhtiöjärjestyksestä, niin EUn tilintarkastustuomioistuimen ylimmät tarkastuselimet varmasti sitten saavat jonkinlaisen roolin EVMn valvonnassa, koska ne tulevat olemaan mukana tilintarkastuslautakunnassa. Eli ne voivat näin sitten arvioida tätä sisäistä tarkastusta ja ulkoista tilintarkastusta ja Ja sitten myöskin vuosittainen tilinpäätös lähetetään myöskin tilintarkastustoimistoimelle ja myös kansalliselle parlamentille. Eli sitä kautta on olemassa kyllä parlamentin valvonta. Se on siis mahdollista. Kiitoksia. Nyt kolme muuta kollegaa haluaa käyttää puheenvuoroja ensiksi Mulder. The demok- Kiitoksia puheenjohtaja. Demokratian valvonta ei ole vieläkään minulle tullut selväksi, kun me puhumme 60 miljardista ja se tulee EU-budjetista. Euroopan unionin budjetti on määritelty perussopimuksessa, kun se kuuluu neuvostolle ja parlamentille, ja mitä nyt kuulen PricewaterhouseCoopers-esityksestä, että parlamentilla aina kerrotaan asioista. Se on demokratiassa valvontaa, koska se mainitaan komission paperissa. Se ei kylläkään riitä. Kun ajatellaan Euroopan unionin talousarviota, Euroopan parlamentilla on siitä yhteispäätösoikeus. Ja miten me voimme päättää, miten nämä 60 miljardia käytetään? Tämä on kysymykseni. Possible to collect, uh, three Voidaanko ottaa aina kolme kysymystä kerrallaan? Siis kolme kysymystä nyt otetaan. Seuraavaksi Sørens. Øh, nogle er allerede blevet stillet, men, men jeg har øh, to yderligere. Minulla on useampikin kysymys, mutta voisin esittää kaksi lisäkysymystä. Mietittekö te tutkimuksensanne juridisesta näkökulmasta näitä eri mekanismeja? Okay. Sören Sonna, sorry. I'm going to start again? Yeah, okay. Um... No, aloitan uudelleen. Eli tässä nyt esitettiin jo tiettyjä kysymyksiä, mutta minulla olisi kaksi aivan erityistä kysymystä. Ensimmäinen liittyy oikeudelliseen perustaan tässä vakausmekanismissa. Tässä viitataan, tässä tutkimuksessanne sanotaan, viitataan artiklaan 122 perussopimuksissa. Onko tämä otettu huomioon oikeusperustana? Onko se riittävä oikeusperusta, jolle tämä järjestelmä voidaan rakentaa, siis artiklasta 22. Ja toinen kysymys, olisiko mahdollista saada hieman käytännönläheisempi arvio niistä todellisista mahdollisuuksista, joita kansallisilla parlamenteilla on valvoa näitä uusia vakausmekanismeja. Miten kansalliset parlamentit voisivat harjoittaa todellista valvontaa suhteessa tähän kokonaisuuteen? Onko tämä mahdollista? Vai voimmeko me saada jonkinlaisen yleiskuvan tilanteesta vai saammeko me vain sitten jonkinlaisen osittaisen kuvan tilanteesta? Mikä on siis kansallisten parlamenttien todellinen mahdollisuus olla tässä prosessissa mukana? Kiitoksia Sandagarn. Sitten kolmanneksi Andreasen. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Toinen koskee ERVM. Aikooko joku tarkastaa ERVMn toiminnan sitten, kun se aika umpeutuu? Te mainitsitte lyhyesti, että pitäisi olla seuran lainoille, mutta koko rahoitusvälinekin pitäisi tilintarkastaa vuoden tai siis sen mandaatin lopussa, eikä mitään tästä ole kuitenkaan sanottu. Mitä tulee EVMään? Te sanotte, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimella tulee olemaan rooli. Se arvioi, tarkastaa komission roolin. Voisitteko sanoa täsmästi, mikä komission rooli oikein EVMn yhteydessä on? Ja mitä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tarkastaa? Kiitos. Very much a wide range of... Kiitoksia. Tässä tuli nyt paljon kysymyksiä. Voisitteko vastata, herra Sankar? Perhaps because these are quite... Niin nämä olivat aika yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta ei se mitään. Kollegani Dirk van den Göde voi myöskin vastata. Hän oli mukana tässä työssä. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, ja sitä, siitä myöskin herra Jean Carre puhui silloin, kun hän puhui rooleista ja velvollisuuksista. Mitä ERVV tulee, parlamentille kerrotaan vain lainan myöntämispäätöksistä. Parlamentilla ei tässä päätöksenteossa ole mitään roolia. Tämän mekin myös huomasimme. Me olemme myöskin nähneet, että tässä makrotalouden rahoitusavussa – Silloin kun on kysymys hätärahoituksesta, niin silloin voidaan käyttää yhteispäätösmenettelyä toisin sanoen se realiteetti, mistä Euroopan unionin perussopimuksessakin puhutaan, se pätee. Sitten kansallisten parlamenttien mahdollisuus olla mukana. No jos me tarkastelemme komission roolia EVMssä, silloin ainoastaan tilintarkastustuomioistuin voi pitää tästä huolta eivätkä, eivätkä suoranaisesti ylimmät tarkastuselimet jäsenvaltioissa. Mutta tässä myöskin me totesimme, että tässä on kysymys yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen ja ylimpien tarkastuselinten välillä. Niiden täytyy vaihtaa keskenään tietoa ja ehkä tätä voidaan edistää entisestään ja ehkä niille voitaisiin antaa enemmän valvontamahdollisuuksia. Sitten ERVMn jäänteet. No, tilintarkastustuomioistuin varmaankin tulee käynnistämään ERVMstä tarkastuksen. Se on joko aha, jo käynnistetty tai se käynnistetään piakkoin, eli sitä voidaan sitten tarkastella. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä se viimeinen kysymys olikaan? What is the role of the commission? Mikä komission rooli EVMssä on? So the... Niin, komission rooli se on ensisijaisesti sidottu ehdollisuuteen. Eli lähdetään liikkeelle yhteisymmärrysmuistiosta yhteistyössä jäsenvaltion kanssa ja sitten myöskin ehdollisuutta valvotaan koko tämän prosessin ajan. Thank you very much for this very... Paljon kiitoksia näistä lyhyistä ja osuvista vastauksista. Aika kuluu nyt suht nopeaan, ja, jotta e-, ehkä sitten näihin kysymyksiin voivat vastata seuraavatkin puhujat, niin voisimme jatkaa nyt esityslistalla ja ö, haluaisin toivottaa tervetulleeksi nyt herra Anefin. Hän on ERVVn pääsihteeri. Tervetuloa tänne paneeliin. On mukava, että olette paikalla. Voitte nyt esittää oman alustuspuheenvuoronne. Um, on the site. and the micro is on the left. Yeah. Um, allow me to Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsusta tänne. Haluaisin myöskin esitellä kollegani Rostarin. Hän on meidän tutkimusvastaavamme. Hän pystyy varmaan myöskin vastaamaan kysymyksiin. Haluaisin nyt ensin esitellä tätä kontekstia vähän sen, niin kuin tuossa raportissakin mainittiin, niin ei ole mitään vira- tai varsinaista oikeutta parlamentilla ö, valvoa EVM ja ö, ERVVtä, mutta tämä voidaan kuitenkin hoitaa ö, vapaamuotoiselta pohjalta, koska katsomme, että se on kuitenkin tärkeää ja haluaisimme toimia mahdollisimman avoimesti ja toivon, että arvostatte tätä. Olemme valmistelleet esityksen, jonka toivottavasti olette nähnyt ja käyn tässä nyt tarkemmat kohdat läpi ja vastaan sitten mahdollisiin kysymyksiin sen jälkeen. Sivulla yksi niin näette tämän rahoitusvakautuspaketin, josta sovittiin 2010, eli siellä 60 miljardia tulee ERVMstä ja ERVVstä 440 miljardia ja sitten IMFstä 250 miljardia. Meidän tehtävämme oli tämän 440 miljardin eli alkuperäisen paketin osalta Eh, jonka osalta sitten takuita on vielä nostettu ja siihen palaan myöhemmin. Sivulla kaksi niin on kuvailtu vähän tätä taustaa, eli eh, kesäkuussa 2010 ERVV oli täysin toiminnassa ja elokuusta lähtien saatiin täysi tuki jäsenvaltiolta toimintaa varten. Ja sehän perustettiin alun perin osakeyhtiöksi Luxemburgin lain mukaisesti Eli meitä sääntelee Luxemburgin yksityisoikeus. Meillä on 17 EU-jäsenvaltiota osakkaina ja myöskin 17 EU- euroalueen jäsenvaltion edustajaa. Eli näitä ovat ministerit, valtiosihteerit ja myös pääjohtajat, jotka ovat mukana johtokunnassa ja ovat hyvin tärkeitä meidän työllemme. Ja Klaus Regling on meidän pääjohtajamme, hän on entinen Euroopan komission pääjohtaja. Sivulla 34 näitte sitten vähän enemmän taustatusta näistä pääomituksista eri maista, mikä niiden osuus on. Ja sitten meidän mandaattiamme tehtäväksi antoamme on kuvattu sivulla neljä, mutta se taisi tulla tuossa raportissakin katetuksi, niin että voin hypätä sen yli. Sitten sivulta viisi eteenpäin haluaisin keskittyä tähän budjettimenettelyyn ja tilin tarkastamiseen. Sehän on tässä varsinainen aihe. Jos lähdetään liikkeelle budjettimenettelystä, niin olemme noudattaneet yksityisen sektorin parhaita käytäntöjä. Tämän lisäksi olemme koittaneet käyttää mahdollisimman paljon julkista sektoria, eli e, niin, että voimme tukea jäsenvaltioita niin, että he voivat luottaa siihen, että me käytämme varoja niin kuin pitää ja meillä on riittävät valvontamenettelyt. E, budjetti e, käsitellään niin kuin muissakin kansainvälisissä elimissä, eli se esitellään johtokunnalle joka vuoden loppupuolella, se hyväksytään ja saadaan myöskin ohjeistusta seuraavaksi vuodeksi. Ja jos siihen täytyy tehdä mukautuksia, niin sitten mennään takaisin johtokunnan pakeille ja pyydetään sieltä hyväksyntä. Ja sitten kuukausittain ö, toimitusjohtaja, tutkimusjohtaja, riskinhallintajohtaja arvioivat ö, tilejä, varianssia, tuloslaskelmaa ja niin edelleen. Ja valvotaan, että kaikki tapahtuu niin kuin pitää. Ja sitten päivittäin vielä arvioidaan erityisesti riskinhallinnan näkökulmasta. Tämähän oli yksi asia, joka tuli tuossa myös PricewaterhouseCoopersin selvityksessä esille, eli näitä ovat tuloslaskelmat investointi, tilinpito, varat, vastuut, riskihallinto, eli nämä ydintoiminnot. Sitten jos katsotaan ulkoista tarkastusta, niin me noudatamme IFRS. Ja luksemburgilaisena yhtiönä olemme mm, valinneet sen, että tässä no-, noudatamme hyvin pitkälle muidenkin kansainvälisten instituutien hyväksymiä parhaita käytäntöjä. Ja tämä tapahtui ennen kaikkea siksi, että meidän piti valita kirjanpitostandardit Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti, ja tämä on tietysti myöskin sijoittajien intresseissä – jotta saamme rahoitusta, niin menemme pääomamarkkinoille ja tietysti investoijien täytyy ymmärtää meidän kirjanpitoamme. He tuntevat hyvin eh, GAPin tai IFRSn standardit, jotka ylipäätään kansainväliset toimijat tuntevat. Nämä kattavat suurimman osan tarkemmista aiheista, niin kuin tilintarkastuksen liiketoimintaketjut, riskihallinnan ja niin edelleen. Sitten me raportoimme, niin emme pelkästään kerran vuodessa. Tämä on lakisääteistä Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti ja sen hyväksyy sitten johtokunta, jossa ovat siis mukana nämä 17 jäsenvaltiota, vaan myöskin vapaaehtoisesti sitten raportoimme ja teemme vuosittaisen tilinpäätöksen, jonka PricewaterCoopers äh, sitten tarkastaa tämä ei ole mikään sattuma, vaan valitsimme tämän ulkoistekstiilin tarkastustekijä kolme vuotta sitten. Sitten ulkoista raportoinnista. Tämähän oli yksi asia, joka tuli esille tuossa raportissa, niin halusimme tässä kertoa vähän siitä lisää. Menemme pidemmällekin kuin mitä Luxemburgin lain mukaisesti edellytetään. Eli raportoimme Luxemburgin keskuspankille, Luxemburgin tilastokeskukselle ja Eurostatille kuukausittain, vuosineljänneksittäin ja vuosittain tämä tapahtuu vapaaehtoisesti, koska katsomme, että meidän pitäisi pyrkiä parantamaan tilastointia ja tietojen laatua ja näin erilaiset tilastokeskukset pystyvät sitten vielä edelleen raportoimaan näistä kansallisesti. Sitten sivu 90 koskevat sisäistä tarkastusta. En mene tähän nyt kovinkaan pitkälle, mutta meillä on siis sisäinen tarkastus Tämäkään ei ole lakisääteisesti pakollista, mutta teemme niin, koska uskomme, että e, tällaisessa instituutiossa täytyy olla sisäinen e, tarkastus, jota voidaan sitten valvoa ja voidaan auttaa myöskin näin löytämään toimintaan parannuksia. Tällainen sisäinen tarkastusyksikkö sitten myöskin raportoi e, toiminnanjohtajalle, hallintojohtajalle niin, että ja toimii riippumattomasti ja on myöskin suora tekemissä tilintarkastajien kanssa, eli tässä tapauksessa PVCn kanssa niin, että voidaan myöskin perustella tehtyjä päätöksiä tai sitten, eh, jos löytyy jotain parantamisen varaa. Sivulla 11 niin on käsitelty tätä EVM, joka on myöskin yksi tärkeistä asioista, josta haluatte tänään keskustella – ja niin kuin edellinen puhuja ihan oikein sanoi, niin EVM on hallitusten organisaatio, joka toimii kansainvälisen julkisoikeuden nojalla. Eli sekin on yksityinen yhtiö, niin kuin RVV. Sen luototusmahdollisuus on 500 miljardia ja yhteensä pääoma 700 miljardia, eli maksettava pääoma ja tarvittaessa maksettavaa pääomaa hallinto toimii niin, että siellä on hallintoneuvosto, jossa ovat mukana Euroopan, euroalueen valtiovarainministerit ja sitten myöskin niin kuin ERVVssä johtokunta eli euroalueen työryhmän jäsenet eli valtiosihteerit, varaministerit ja ministerit kustakin maasta. Sitten on toimitusjohtaja, joka huolehtii sisäisistä EVMn toiminnoista. Sitten on tilintarkastuslautakunta. Olemme tässä tehneet yhteistyötä Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja kansallisten tarkastuselinten kanssa niin, että olemme pystyneet takaamaan sen, että meillä on asianmukaiset tarkastusmenettelyt käytössä. Ja tämän johdosta meillä on sitten viisi jäsentä tilintarkastuslautakunnassa – joista yhden voi nimittää tilintarkastustuomioistuin kaksi kansallista tarkastuselimistä ja kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Ja tämä vastaa muidenkin kansainvälisten rahoituslaitosten käytäntöjä. Olemme katsoneet tässä IFF, EBRDtä, EIBtä ja kansainvälistä selvityspankkia. Eli katsomme kaikkia kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja koitimme sieltä löytää sellaisen rakenteen, joka vastaisi hyvin pitkälle noita esikuvia. Sitten sivulla 13 on selitetty sitä, miten ERVV ja ESM toimivat rinnan, mutta hyppää tämä yli, kun varsinainen aihettainen. Ja sitten sivulla 14 on koitettu kuvailla tätä EVMn sopimuksen säännöstöä, jossa on kuvailtu budjettia ja tilinpäätöstä ja sisäistä ulkoista tilintarkastusta – Tällä hetkellä sisäinen ulkoinen tarkastus on järjestetty niin, että se vastaa myöskin muita kansainvälisiä rahoituslaitosten parhaita käytänteitä. Ja koitamme toimia hyvin avoimesti, mahdollisimman avoimesti ja myöskin julkaisemme vuositilinpäätöksen verkkosivulla. Sehän oli yksi asia, joka mainittiin tuossa raportissa ja tässä koitamme toimia mahdollisimman avoimesti. sivu 15. Siellä on kuvattu tilintarkastuslautakunnan tehtäviä, eli nämä ovat ne tehtävät, jotka sillä olisi, ja näitä on sitten edelleen kuvailtu tuossa nykyjärjestyksessä. Sivulla 16 on kuvailtu sitten sitä keskustelua, jota on käyty jäsenvaltioiden kanssa. Tällä hetkellä emme voi tämän enempää siitä kertoa, koska keskustelut kesken 17 jäsenvaltion kanssa – tekstilohdussa on, mutta ne koskevat äh, lähinnä siis kokoonpanoa, nimittämistä, tilintarkastuksen laajuutta, eli mitä tälle tilintarkastuslautakunnalle kuuluisi tehtäviä, sitten se, miten raportoidaan johtokunnalle ja mahdolliset eturistiriidat. E-, e-, Yhdistys hyväksytään virallisesti heinäkuussa 2012, kun EVM perustetaan, mutta tällä hetkellä keskustelu vielä käydään niin, että voidaan varmistaa se, että saadaan sellainen yhtiöjärjestys aikaiseksi, jota kaikki osakkaat voivat tukea ja että se edustaa kaikkien intressiä. No, päätelmänä sitten sivulla 17, niin RVV on perustettu mielestämme vastaamaan parhaita käytänteitä ja se täysin vastaa kansallisia vaatimuksia. Se on hyväksytty IFRS-kirjanpito, jossa on paljon myöskin kysymyksiä tilin kirjanpidosta ja riskinhallinnasta ja sitten teemme vapaaehtoisesti paljon enemmänkin kun tämän lakisääteisesti vaaditaan sisäisestä tarkastuksesta ja teemme paljon tilastotyötä myöskin Ja EVMssä haluaisimme myöskin sitten perustaa toisen esimerkinomaisen instituution. Ja ö, tilintarkastuslautakunnan ja yhtiöjärjestyksen myötä saadaan todennäköisesti lisää sellaisia sääntöjä, joiden mukaisesti saadaan aikaiseksi esimerkinomainen laitos. Puheenjohtaja kiittää. Onko mitään kysymyksiä tältä paneelista? Kollega Ivanova. Ah, sorry. I was, uh, too... Anteeksi, taisin hätällä. Mehän käsittelemmekin nämä kaksi aihetta yhdessä, eli kuka on seuraava. Eli siis ensiksi tulee vielä herra Putinin ö, alustus ja sitten keskustellaan niistä molemmista esityksistä yhdessä. Kiitoksia. Tervetuloa herra Buti. puhumaan sitten tästä toisesta näkökulmasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta. En säännöllisesti vierailekaan tässä valiokunnassa. Yleensä käyn Ekon valiokunnassa, talous- rahaisen valiokunnassa, mutta on ilo olla täällä tässä erittäin tärkeässä keskustelussa ja haluan kiittää myös Rova Ivanovaa mietinnöstään myös tästä tutkimuksesta kiittäisin. Tämä on todellakin hy- hyvin täydentää ERVM e ja otti esille hyviä kysymyksiä EVMstä, ERVMstä. Niin kuin on todettu, ERVM luotiin neuvoston asetuksella 2010 ja se myöntää komissiolle oikeuksia ottaa lainaa pääomamarkkinoilta ja lainata sitten näitä summia jäsenvaltiolle, euroalueelle, joka kärsii talousvaikeuksista. Lainanotto e- RVMssä tuetaan EU-budjettista, näin Euroopan parlamentti valvoo komission toimia koskien ERVM. Lisäksi Euroopan parlamentti voi, voi harjoittaa valvontaoikeuttaan koskien komission toimintaa, mitä tulee talousarvioon ja vastuuvapausmenettelyyn. Kuitenkin on totta, ja mielestäni tämä tuli esille aikaisemmin, kun vastattiin yhteen kysymykseen, että Euroopan parlamentti ei ole suoraan mukana e RVMssä ja tämä johtuu oikeusperustasta, joka on artikla 122. Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on täydet tarkastusoikeudet koskien ohjelmaa samoin kuin lainanantoa ja ottoa komission kohdalla. Joten meidän päättelmämme kaiken kaikkiaan on, että ERVM valvotaan asianmukaisella tavalla ja se parlamentin valvonta toimii. Mielestäni tämä sopii hyvin tutkimuksen päätelmien kanssa myös yhteen, joka teille juuri esiteltiin. ERVM on unionin väline ja näin ollen se on alistettu eu perussopimuspuitteille ja komissio on aina vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille näissä kysymyksissä. Samoin kuin maksutaseavustuksessa ja makrotalouden rahoitusavussa tilintarkastustuomioistuimella on täysi pääsy tutkimaan ERVM. Lisäksi mitä tulee ERVM, erityinen rooli on määritelty 3.5 artiklassa ERBM asetuksessa siinä todetaan, että komissio välittää yhteisymmärrysmuistion Euroopan parlamentille ja neuvostolle silloin jokaisen sopimuksen yhteydessä. Jokainen maa, joka saa lainaa joko BOPstä tai ERVMstä, sitä arvioidaan neljäsvuosittain, missä määrin edullisuudet ovat täyttyneet ennen kuin seuraava erä maksetaan. Nämä raportit julkistetaan ja yhteisymmärrys muissa, jotka on allekirjoittaneet maiden kanssa välitetään myös Euroopan parlamentille. Lisäksi säännöllisesti äh, raportoidaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainanotosta ja lainan antotoiminnasta EU-ssa samoin kuin takauksista, jotka taataan budjetista. Näin ollen komissio jo antaa huomattavan määrän tietoa ohjelman toiminnasta ja lainanotto- ja antotoiminnastaan lainan anto ja lainat myös on otettu mukaan vuosittaisen rahoitusselvityksen EU-ssa ja näin ollen ne alistetaan poliittiselle valvonnalle budjetin hyväksynnän ja vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Kaiken kaikkiaan komissio uskoo, että menettelyllinen puitteisto ERVMssä ja roolien määrittely ja vastuunjako eri toimielinten kesken on hoidettu asianmukaisella tavalla. Mitä tulee sitten toimenpiteisiin, joilla tar- varmistetaan EUn talousarvio? Tämä on mielestäni erittäin relevantti aihe. Ajatellen tämän päivän aihetta keskustelussamme on huomattavia toimenpiteitä, joilla turvataan EU-talousarvio ja joukkolainat, jotka lasketaan liikkeelle EU-rahoituksen kautta periaatteessa. Joukkolainat, nämä ovat periaatteessa lainoja, jotka ovat siis euromääräisiä yksi yhteen. Näin ollen ne eivät synnytä mitään avointa kilpailua koroista tai rahoitusasemista. Tämä on tällainen suojatoimi, joka liittyy talousarvioon. Normaalissa no, olosuhteissa takaisinmaksu lainanottavalta maalta tulee. Tähän tietysti, tietysti liittyy riski. Jos sattuu epätodennäköinen tapahtuma, että syntyy maksu, maksuhäiriö, silloin komissio on oikeus saada jäsenvaltiolta oma panos, ja näin voidaan ajoissa aina maksaa kaikki välttämättömät menot, mukaan lukien velanhoito koskien joukkolainoja, jotka on liikkeelle laskettu EU-ssa. E Tällaisessa tapauksessa komissio alistaisi lisätalousarvioehdotuksen, jotta voidaan ottaa huomioon nämä summat PM-budjettikohdassa, joka joka määritellään ERVM varten. Mitä sitten ERVVstä ja EVMstä. ERVV ja EVM ovat kaksi rahoitusavustusmekanismia, jotka on luotu riippumattomina välineinä sopimuksen tai kansainvälisen sopimuksen kautta euroalueen jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä ei siis kuulu Euroopan EU-normaalin puite sopimuspuitteiston Lainanantoa tuetaan täysin osallistuvien jäsenvaltioiden toimesta ja näin ollen tämä ei suoraan vaikutakaan Euroopan unionin talousarvioon. Komissiolla kuitenkin on tässä kriittinen rooli. Se on määritelty ERVVn puitesopimukseen ja EVM-sopimukseen. Komission vastuussa neuvotteluun kun se neuvottelee poli- politiikan toiminnan ehdollisuudesta, joka liittyy rahoitusapuun, ja se valvoo sääntöjen toteutumista ja tätä ehdollisuutta. Tämä rooli liittyy normaaliin Euroopan parlamentin valvontaoikeuteen, josta määritellään perussopimuksessa, ja näin voidaan säilyttää normaali keskinäinen valvontajärjestelmä, mitä tulee komission vastuukysymyksiin. Mitä tulee sitten avoimuuteen ERVVssä ja EVMssä, samoin kuin maksutaseavustuksessa ja e ssa jokainen maa, joka saa rahoitusapua joko ERVVltä tai EVMltä, allistetaan säännölliselle tarkastukselle, arvioinnille, missä määrin se on täyttänyt ehdollisuussääntöjä. Jos on kyseessä lainat, tällaista arviointia tehdään neljänsvuosittain ja tämä pitää viedä loppuun ennen kuin seuraava erä maksetaan siis tarkastukset viedään loppuun. Nämä raportit ovat kaikki julkisia, nämä julkistetaan. Yhteisymmärrysmuistiot, jotka on allekirjoitettu näiden maiden kanssa, ne edelleenkin tullaan välittämään Euroopan parlamentille, niin kuin on ollut normaali tapa toimia rahoitusavun yhteydessä, jota on myönnetty ERVVstä. Sitten eh, tärkeä kohta, jota haluaisin korostaa, Tämä on tärkeä asia parlamentille aivan erityisesti. erityisesti. Komissio on ehdottanut uutta asetusta. Se liittyy 3, 136 artiklaan. Tällä pyritään varmistamaan, varmistamaan johdonmukaisuus prosesseissa, jotka liittyvät ERVVn puitesopimukseen ja EVM-sopimukseen. Ja tähän liittyy EUn monenkeskeinen mm, valvonta puitteista. Näin vältetään epätehottomuutta ja pyritään poistamaan taakka, joka liittyy kaksinkertaiseen monimutkaiseen työhön. Tämä kuuluu tällaiseen pakettiratkaisun, josta nyt ollaan neuvottelemassa parlamentin ja neuvoston kesken. Ja tässä kyseessä on yhteispäätösmenettely, joten parlamentilla on täysi rooli, kun asetusta ollaan hyväksymässä. Mitä tulee sitten vastuuvelvollisuuteen koskien ERVVtä ja EVM, huomattavasti huomattava määrä työtä on tehty, jotta varmistettaisiin ei pelkästään avoimuutta, mutta myös vastuuvelvollisuutta, ja tilivelvollisuus sekä ERVVssä että EVMssä huolimatta niiden siitä, että ne kuuluvat sopimuspuitteiston ulkopuolelle. Ensinnäkin ERVVllä on erilaisia järjestelyjä, joilla varmistetaan julkinen tarkastustoiminta. Se on yritys, joka siis toimii Luxemburgissa ja näin se on haistettu Luxemburgin oikeudelle koskien tilintarkastustoimia. Sen äh, artiklossa myös todetaan, että on yksi tai enemmän lakisääteistä tilintarkastajaa mukana osakkaiden kokouksissa, joita pidetään, pidetään kuusi kertaa vuodessa vähintään. Nämä ovat riippumattomia tilintarkastajia. Tällä hetkellä BVC hoitaa tätä tehtävää. Lisäksi ERVVssä on sisäisen tilintarkastuksen prosessi. Pyritään tarkistamaan siis rahoitustoiminta ja prosessit, koska EVM on pysyvä mekanismi, jolla on, johon liittyy huomattava maksettu pääoma määrä, on oltu suorassa yhteydessä ylimpiin tarkastustahoihin, jotta voidaan kehittää sellainen tarkastusprosessi, joka täyttää kansainväliset standardit ja parhaat käytännöt. Ja tilintarkastus- ja rahoitusvalvontasäädökset koskien EVM-sopimusta ovat johdonmukaisia liittyen valvontamekanismeihin, joita käytetään samantyyppisissä rahoitusapu laitoksissa. Muistuttaisin vielä, EVMssä on kolmen tasoista tilintarkastusta. Ensinnäkin sisäinen tarkastus, toiseksi ulkoinen riippumaton tarkastustoimi ja kolmanneksi riippumaton tilintarkastuslautakunta. Tilintarkastuslautakunnalla on myös aloiteoikeus ryhtyä riippumattomiin tarkastuksiin koskien eri, erityisiä aiheita, joita se pitää tarpeellisena. Vuosikertomus on kansallisten parlamenttien saatavissa ja ylimmät tarkastusvälineet voivat myös saada ne samoin tilintarkastustuomioistuin, samoin te Euroopan parlamentin jäsenet saatte nämä tiedot. Tämä tulee huomattavalla tavalla lisäämään avoimuutta. Lisäksi EVMn yhtiöjärjestys koskien tilintarkastusta on valmisteilla ja siinä otetaan täysin huomioon ö, tarkastuskertomus joka on saatu Euroopan unionin ylimmiltä tarkastusinstituutioilta ja myös tilintarkastustuomioistuin on tämän hiljattain hyväksyntä tukenut. Vielä muutama kommentti, jotka hiukan ylittävät tämän varsin teknisen puolen, jota äsken selitin. Me olemme Meillä oli juuri kevään kokous IMFssä viime viikonloppuna huomattavia jännitteitä rahoitusmarkkinoilla on. Varsin usein näissä kansainvälisissä yhteyksissä meitä syytetään siitä, että me pane tarpeeksi resursseja peliin. EVM, ERVV ja niin edelleen. Se, mistä täällä nyt keskustellaan, mielestäni osoittaa, että huomattavia resursseja kuitenkin on sidottu, jotta voidaan tätä kautta suojella euroaluetta ja sen vakautta ja itse euroa. Mitä olemme tehneet? Olemme yrittäneet tehneet todella parhaamme ja kaikkemme, että huolimatta näistä resursseista olemme silti pyrkineet suojaamaan myös EUn talousarviota ja 60 miljardia, tämä potentiaalinen summa, ERVM vaan on laskettu niin, että otetaan huomioon täysin liikkumavara, joka on käytössä niin, että EU-budjetti vain aivan katastrofaalisessa skenaariossa, joka olisi todella mullistava tapaus, niin vain silloin siihen silloin tämä vaikuttaa siihen, joten täysi suoja on tässä varmistettu. Sitten toinen kohta. Nämä palomuurit ja niiden rakentaminen, tämä ei suinkaan ole mikään helppo asia ollut institutionaalisesti komissiolle myöskään. Jo toukokuussa 2010 me ehdotimme silloin, kun ERVM ja EF, ERVV perustettiin yhteisövälineitä. Neuvosto silloin kuitenkin päätti, että ei täysin seurata komission ehdotusta. Päätettiin siitä, että ERVM perustettiin täysin yhteisöpuitteissa ja EVM on ulkopuolella. Se on siis hallitusten välinen sopimus, joka sitä tukee. Joten komissio on ollut varsin vaikea täyttää roolinsa tavallaan tässä. Me olemme pyrkineet koko keskustelun aikana siihen, että mahdollisimman paljon sovitetaan yhteen menettelytapoja, vaatimuksia, peruspiirteitä, jotka liittyvät näihin välineisiin ja pyrkineet näin vaikuttamaan keskusteluun kun on keskusteltu menettelytavoista ja lähestymistavoista, jotka liittyvät yhteisömetodiin ja yhteisötoimielimiin. Ja niin kuin tässä muistutin, me ehdotimme asetusta 136 artiklan mukaisesti. Se on nyt tässä ollaan siis yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa. Näin varmistetaan se, että saamme tätä johdonmukaisuutta jota joka viedään niin pitkälle kuin mahdollista, vaikkakin otetaan huomioon se, että EVM, joka heinäkuussa tänä vuonna tulee voimaan, se edelleenkin on hallitusten välinen elin. Me, tällainen ponnistelu on ollut jatkuvaa, tasaista, kun olemme osallistuneet tähän keskusteluun komissiossa. Ja, ja me olemme ottaneet tämän roolin myöntäen, että tämä ei suinkaan ollut mikään helppo asia meille institutionaalisesti ajatellen. Me olemme asettaneet säännöt ehdollisuudesta, jotka ovat täysin johdonmukaisia mm, ta- talouspolitiikan ohjauspaketin kanssa. Sama koskee uutta asetusta, josta nyt, josta nyt keskustellaan. Me olemme toimineet myös siinä niin, että pyrimme suojelemaan Euroopan unionin talousarviota. Täällä on otettu esille periaate, ohjelmien jälkeistä valvonnasta, ja tämä on yksi elementti, joka jossakin määrin on huolestuttanut suurta yleisöä, poliittisia päättäjiä ja myös Euroopan parlamenttia. Haluamme näin varmistaa, haluamme näin varmistaa että maat, jotka ovat ohjelmissa mukana, eivät vain ohjelman toiminnan aikana, joka sitä sitten joka edustus myös jälkikäteen näin tulee olemaan. Ja tämä on perusosa työtämme ja ponnisteluamme. Voin vain vedota Euroopan parlamenttiin, samoin neuvostoon, jotta ne nopeasti hyväksyisivät ehdotuksen 136 artiklan mukaisesti, joka tulee vahvistamaan meidän rooliamme, Euroopan toimijoiden roolia palomuurien rakentamisessa ja siinä, miten valvotaan ohjelmamaita. Kiitos. Marko Buti, General Kiitoksia Marko Buti, Ekvinin pääjohtaja. Yksi kysymys teille. Ymmärsinkö teitä oikein, kun sanoitte, että komission rooli EVMssä tällä hetkellä on paljon heikompi kuin mitä se oli e RVMssä? Ymmärsinkö tämän siis oikein, että tällä hetkellä todellakin EVMssä komission rooli on tällä hetkellä heikompi kuin se oli ERVMssä? Rooli on aivan sama, mitä tulee edullisuuden täytäntöönpanoon ja kun neuvotellaan ohjelmista ja laaditaan näitä yhteisymmärrysmuistioita valvonnan alaisen maan kanssa. Siis mitä tulee ehdollisuuspuoleen, ERVM, EF, ERVV, ESM, näissä kaikissa meillä on ihan sama rooli. Mikä sitten tietysti on erilaista, on, että ERVM olemme myös täysin vastuullisia lainan annosta ja otosta budjetin alaisuudessa. Tämä ei ole näin ERVVssä eikä EVMssä. Ja sitten seuraava kysymys. Kuka sitten vastaa siis tuo hallitusten välinen hallintoneuvosto vai kuka sitten vastaa EVMn lainanannosta? EVMn kohdalla. Tässä tietenkin voin antaa myös kollegojeni puuttua tähän keskusteluun. EVM toimii hallintoneuvoston valvonnassa. He ovat siis valtiovarainministereitä, jotka siellä istuvat ja toimiva taho on johtokunta, niin kuin aikaisemmin sanoitte, se on äh, saanut tällaisen delegoidun roolin näissä kysymyksissä. Mitä tulee lainanantoon ja ottoon, johtokunta päättää näistä. Uh, would you take, uh, would, you like to answer? Uh, Haluaisitte tekin vastata kysymykseen? No, there's nothing to add. In. Ei ole mitään lisättävää. Se, mitä Marko Butti sanoi, oli aivan oikein. Eli tämä on itsenäinen elin, josta löytyy johtokunta ja hallintoneuvosto, ja jossa on sitten toimin, toimivallekin johdolle annettu valtuuksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa kollega Ivanova. Briefly, uh... Hyvin lyhyesti haluaisin kiittää molempia puhujia ERVVstä ja komissiosta kolmannessa paneelissa mielenkiintoista tulee olla kuulla tilintarkastuksen kommentit, mutta tässä viitattiin jo näiden molempien instrumenttien yhtäaikaisen olemassa oleen. Eli kuka sitten tulee valvomaan koordinointia ERVVn, joka on erityis, erillisyhtiö, ja EVMn välillä jo sen vuoden aikana, jolloin nämä ovat olemassa yhtä aikaa. Ja toinen kysymys, tämä on tullut talousvaliokunnassakin esille, jos joku maa, valtio joudutaan pelastamaan, niin millä perusteella tehdään päätös siitä, käytetäänkö ERVVtä vai ERVtä? Onko jotakin selkeitä kriteerejä, joiden perusteella tehdään päätös siitä, kumpaa välinettä käytetään? Ja sitten kolmas kysymys. Mikä on teidän mielipiteenne antaa pankkitoimilupa ERVlle? Tästä on eri mielipiteitä ja haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on. Ja herra Buti, te monta kertaa esityksessänne sanoitte, että normaaleissa olosuhteissa eh, vararikon mahdollisuus on epätodennäköinen ja että me tässä on riittävät suojaukset paikallaan, mutta minä hieman epäröin tämän suhteen, koska vaikkakin komissio on korkean profiilin lainaa ja sen luottoluokitus on korkea, niin kuitenkin toimien perustana olevien toiminnot, ne lainanottajat, jotka ottavat näitä lainoja, ne identifioidaan kuitenkin korkean riskin maiksi markkinoilla. Miksi olette sitä mieltä, että jos tällainen korkean profiilin laina ja sitten lainaa rahat edelleen korkean riskin lainaajille, niin miten tämä riski tästä häviäisi? Minua huolestuttavat nämä komission suojatoimet mitä taseeseen tulee, niin meillä ei ole edes mitään takuurahastoa. rahastoa samanlaista jonkinlainen, joka on jo olemassa makrotaloudellisen rahoitusavun kohdalla. Eli minulla on sellainen olo, olen edelleen sitä mieltä, että tähän liittyy korkea riski edelleen. So of... No niin, tässä tuli muutama kysymys. Herra Anev, haluaisitteko te ensiksi vastata? Kiitoksia. Kyllä vain. Ensimmäiseen kysymykseen minä vastaan ja sitten kollegani vastaa toiseen kysymykseen mitä tulee ERVV ja ESM, miten niiden välinen koordinointi toimii ensimmäisenä vuonna, niin näillä on sama hallinto, eli sama johtokunta kuin tänä päivänä on ERVVssä. Ja sama tulee koskemaan suurinta osaa myös henkilöstöstä, joka huolehtii näistä instituutioista. Eli koordinointi niin sitä on kaivaltu niin, että se tapahtuu, kun on sama johtokunta ja sama henkilöstö, niin kahta elintä hallinnoidaan sitten samasta rakennuksesta käsin Luxemburgissa. Ne ovat vain kaksi erillistä oikeudellista yksikköä, joita sitten samat ihmiset hoitavat. Ja kollega vastaa toisen kysymykseen niin tähän toiseen kysymykseen näin, tästä roolista ja siirtymäkaudesta, niin sitähän on tosiaan tuossa kalvossa 13 kuvailtu esityksessä. Ja, ja euroryhmä ilmoitti kolme viikkoa sitten ratkaisevasta tiedosta, että olemassa olevat sitoumukset tämän vuoden heinäkuun saakka, niin niistä huolehtii ERVV ja uusista sitoumuksista sitten taas huolehtii EVM. Ja jos mitään muuta ei nyt sitten tapahtu, niin olemassa olevat Irlannin, Portugalin ja Kreikan ohjelmat pyörivät edelleen ERVVn kautta. Ja jos jotain uutta sitten ilmantuu, niin sitten kun vakautusmekanismit tulee voimaan, niin se sitten huolehtii niistä. Mutta EVM, joka tapauksessa otetaan pikkuhiljaa käyttöön. Ja sitten pankkitoimiluvan osalta niin ei ole mitään tarkoitusta hankkia kummallekaan laitokselle pankkitoimilupaa. Thank you very much, Mr. Buti, please. Kiitoksia sitten herra Buti. Yeah, thank you very much for the, the uh, uh, question. Kiitoksia erittäin uh, hyvistä kysymyksistä. Ensinnä sanoisin, että olemme juuri päässeet ulos monimutkaisesta uudelleenjärjestely toiminnasta Kreikan kanssa. Tämä oli varmaankin historiallisesti kaikkein suurin vastaava tapaus. Ja jopa tässäkin episodissa me olemme kuitenkin täysin suojanneet ei vain EU-talousarviota, vaan yleisesti ottaenkin jäsenvaltioiden budjetteja Euroopan investointipankkia julkisia, julkisten laitosten budjetit euroalueella, joten tältä kannalta katsottuna on varsin kuvaavaa, että me pystymme tällaisissakin suurissa järjestelyissä suojaamaan yleisen edun. Toinen asia, joka on tullut esille varsin selvästi ja Euroopan, neuvo, neuvosto on täysin sitoutunut tähän samoin jäsenvaltiot ja kaikki sidosryhmät. Siis ovat sitoutuneita siihen, että Kreikan tapaus on ainutlaatuinen episodi, eikä ole minkäänlaista aikomustakaan toistaa tätä kokemusta. Tähän ollaan täysin sitouduttu mielestäni. Ja on tehty päätös siitä, että voitet, ylitettäisiin tämä Do, Dovillen doktriini tai oppi. Ja tämä on myös selkeästi todettu ja kirjattu myös EVM-sopimukseen. Huolimatta tästä tietenkin meillä on suoria turvatakeita, millä suojellaan EU-talousarviota. Miten mekanismi sitten toimii? Ensinnä, jos velanhoito ei toimi. 14 päivää ennen EVM-maksuja tai 10 T-10 päivää, niin silloin komissio käyttää omaa rahastoaan tai, tai jos tarvetta on, saa nämä varat sitten jäsenvaltiolta artiklan 12 kohta 4 mukaisesti 1150 asetuksessa vuodelta 2000. 2000. Mitä tulee maksuihin? Jäsenvaltio tarvitsevat kolme päivää antaakseen rahat, joita komissio pyytää, 14 päivää EVMllä ja 7 päivää BOPssä maksutaseen avustuksessa. Näitä pidetään aivan asianmukaisina aikarajoina. Ja tällaisessa tapauksessa komissio alistaisi e, ehdotuksen lisätalousarviosta tai antaisi ehdotuksen lisätalousarviosta, että ne voidaan ottaa PN-budjettikohtaan nämä summat ERVMssä ja BOPssä maksutaseavustus välineessä. On totta, että kun budjettia suojataan, se on erilaista, mitä tulee EVM ja ERVM ja tähän BOP-avustukseen. Ja tämä liittyy siihen seikkaan, että nämä lainat tulevat EUn ulkopuolelta, niin takaisin maksu on tietysti mahdollisuudet vähempiä kuin silloin, kun puhutaan euroalueen e- EU-maista tai sen ulkopuolisista EU-maista. Siis pyritään tai suojataan noin 9 prosenttia globaalista summasta tästä lainatakeista, jotka on EVMssä, näitä pidetään sopivina määränä. Jos joku käyttäisi samantyyppistä lähestymistapaa maksuttaa se avustuksessa ja EVMssä, koska tässä on varsin vähän vastapuolia, nyt tällä hetkellä viisi, jotka tämä edustaa useita miljardeja laina takauksia Joten maksutase avustuksessa ja sama koskee ERVM, e niin silloin on seitsemän päivää aikainen maksua ja näin käytetään liikkumavaraa, joka meillä on. Ja sitten vaaditaan jäsenvaltiolta tarvittaessa lisärahoitusta. Tämä tuntuu sopivammalta mielestäni, mutta haluaisin vielä kovasti korostaa sitä, mitä alun perin jo sanoin ei todellakaan ole minkäänlaista aikomusta tai suunnitelmaa toistaa tätä kokemusta Kreikan lainan uudelleenjärjestelystä ja komissio on täysin mukana ja valvoo ehdollisuus, sääntö ja muiden ohjelmissa olevien maiden kanssa ja varmistetaan tätä kautta, että näin ei todellakaan tule tapahtumaan. Uh, Kiitoksia. Nyt useat kollegat pyytävät puheenvuoroa, niin että ehdotan, että ne otetaan kahdessa, kahdessa eri erässä. Yeah, thank you, Chair, for giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. En ole talousarvion valvontavaliokunnan jäsen, olen talousvaliokunnan jäsen. Lyhy, lyhyt kysymys jotta ymmärtäisin tämän asian. Ja sitten toinen kysymys menee herra Butille. Kuuntelin huolella, kun sanoitte, että komissio aktiivisesti puolustaa yhteisön talousarviota, mutta toisaalta jos vertaan näitä todellisia summia, joita on otettu käyttöön Irlannin ja Portugalin paketissa, jos verrataan näiden rahaa patojen kokoa. 60 miljardia EVMssä ja ERVVssä, ensin 440 ja sitten 780 tässä laajennetussa versiossa. Esimerkiksi Portugalin tapauksessa 26 miljardia käytettiin ERVV-rahaa ja 26 ainoastaan EVM-rahaa ja 26 IMF, IMFn rahaa. No en nyt toista näitä Irlannin lukuja, mutta siellä luvut ovat samansuuntaisia. 22,5 miljardia ERVVtä käytettiin ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä kokonaisuudesta 60 miljardista lainaa 40 viisi miljardia on käytetty Irlantiin ja Portugaliin. ERVV on, sitä on käytetty paljon vähemmän. Eli tässä herää kysymys siitä, että jos näitä verrataan, näitä summia, joita itse asiassa on käytetty ERVVstä jos niitä verrataan käytettävissä olevan riskirahan määrä, määrään ERVVstä, niin herää kysymys siitä, miksi tämä vertailu on tällainen, miksi ERVV-rahaa on käytetty paljon enemmän. Eli mikä on selitys tälle suhteelle? Ja toiseksi, mihin toimiin komissiossa on ryhdytty, jotta tätä suhdetta muutettaisiin, jotta mutta se olisi Euroopan unionin talousarvion kannalta parempi. Tämä olisi kysymykseni. Øh, I øh, Kiitoksia. Nämä asiakirjat, jotka saimme rahoitusvakausvälineestä, niin tästä näkyy ja täällä myös mainittiin, että heinäkuussa 2013 tämä ohjelma päättyy. Mikä on siis viimeinen päivämäärä tai paremminkin, milloin odotatte, että ERVV todellakin lakkaa toimimasta? Ja toinen kysymykseni koskee sitä, että kun pääkonttori toimii Luxemburgissa, niin Onko jokin tekninen selitys sille, minkä takia Luxemburg valittiin? Vai oliko mielessä jotkin erityiset tilintarkastussäännöt, joiden myötä Luxemburgia pidettiin parhaana sijaintipaikkana? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Ymmärsinkö oikein, että viimeisten kahden vuoden aikana ERVV tilejä on tarkastanut todellakin PricewaterhouseCoopers. Thank you. Thank you very much, colleague. Kiitoksia Söndergaarden ja sitten seuraavaksi Mulder. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Vieläkin olen hiukan nyt ihmeissäni. Ymmärrän kyllä täysin, että 2010 toukokuussa keskellä yötä kello kävi ja silloin pörssit avasi, avautuivat Tokiossa ja piti 60 miljardia sitoa ERVMlle e- e EUn talousarviosta, mutta mitä herra Buti sanoi, se ei kyllä minulle selvää. Perussopimusten mukaisesti budjettioikeus Euroopan unionissa on eri oikeus, joka kuuluu Eurooppa, Eurooppa-neuvostolle tai unionin neuvostolle ja parlamentille. Nyt me käytämme 60 miljardia euroa ja nyt saan kuulla, että näiden 60 miljardin kohdalla, joka kuuluu EU-talousarvioon, niin EU-parlamentti vaan on oikeus vain saada tietoa, miten se on mahdollista. Tulkitsenko itse perussopimusta väärin, ajattelenko väärin, on ajatteluni väärää. Olisin erittäin kiitollinen, jos saisin selkeän vastauksen herra Butilta. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Kuka haluaa nyt ensimmäiseksi vastata tähän ensimmäiseen kysymyserään? Suurin osa kysymyksistä taisi tulla komissiolle. En tosin ole ihan varma. Oho, kuka voi aloittaa? Please. Okay. Uh, thank you. Uh... Kiitos. Kiitos jälleen näistä kysymyksistä kysymykset, jotka esitettiin komissiolle, on jako Euroopan rahojen ja IMFn rahojen välillä näissä ohjelmissa. Alkuperäisissä ohjelmissa suhde oli kaksi kolmasosaa, yksi kolmasosaa ja toisessa Kreikan ohjelmassa tätä muutettiin jonkin verran erinäisistä syistä. EUn rahojen osiossa siellä varat on jaettu ERVVn ja ERVMn välillä – ja miksi ERVMn osuus on suurempi kuin ERVVn osuus? No kaksi syytä tähän. Ensimmäinen on se, että ERVV oli täysin uusi elin. Toisin sanoen se täytyi ensin perustaa – ja kuitenkin lainananto ja lainanottotoiminta komissiossa oli jo käynnistynyt tämän MFAn puitteissa. Siis tämähän käynnistettiin jo kriisin alkaessa BOPn suhteen. Eli mitä jakamiseen tulee, niin me olimme valmiimpia ERVVssä aloittamaan toiminnan. Tärkeämpi syy on kuitenkin se, kuten viimeinen puhujakin sanoi, on se, että kun päätös tehtiin toukokuussa 2010, aivan kuten tässä sanottiin, keskellä yötä ennen kuin Tokion pörssi avautui, tuolloin tehtiin paljon asioita oikein ja sitten tiettyjä asioita tehtiin hieman summittaisesti ja me tajusimme tuolloin, tai itse asiassa jälkikäteen tajusimme, että 440 miljardia oli sidottu e hen, mutta jotta suojeltaisiin luottoluokitus AAAn välineitä, meidän täytyi myöskin asettaa rahaa varauksiin. Ja tässä oli kysymys noin puolesta tästä summasta. Eli ERVV, niin ja myöskin ne ehdot, jotka koroille asetettiin, joita tähän lainanottavaan maahan kohdistettaisiin, ne olivat alussa hyvin korkeita. Jälkikäteen tajusimme, että tämä ei ollut paras mahdollinen järjestely ja ne ehdot sitten muutettiin jälkikäteen. Eli ERVV 1,0, sitä pidettiin kalliimpana vaihtoehtona kuin ERVM. Toisin sanoen, jotta tehokkaasti pystyttäisiin avustamaan näitä maita, niin neuvosto tuolloin päätti, että jako osuus oli enemmän ERVVhen, eh, e e, enemmän ERVM:n tukeutuva kuin ERVVhen tukeutuva. Ja ERVM, sitä muutettiin sitten, jotta siitä tuli vähemmän kalliimpi eh, näille lainaa ottaville maille, jotka olivat jo vaikeuksissa muutenkin. Meidän täytyy muistaa se, että kun ERVMssä on 60 miljardia, niin tällä hetkellä sidotut varat näiden kahden maan, Irlannin ja Portugalin kohdalla, nämä sitoumukset ovat alle 36 miljardia, eikä ole mitään suunnitelmia – ERVMn lisäkäytöstä heinäkuun jälkeen, jolloin sitten EVM eh, e astuu täysimittaisesti voimaan. Myöskin eh, altistuminen EUn talousarviossa tätä maksutaseavustusta on käytetty kriisissä – ja se on kaksin käyttö on kaksinkertaista, sen määrä on kaksinkertaistettu ja tällä hetkellä 11,4 miljardia on sidottu tästä. Sitten artikla 122. Tämä oli, tämä on se oikeusperusta, jolla ERVM perustettiin ja perussopimuksissa äh, artiklan 122 kappale 2 siellä sanotaan, että kun jäsenvaltio on vaikeuksissa tai jos on odotettavissa esimerkiksi luonnonkatastrofin aiheuttamia suuria vaikeuksia, jotka eivät ole enää maan hallinnassa, niin neuvosto komission ehdotuksesta voi tietyissä olosuhteissa antaa Euroopan unionin taloudellista apua kyseenomaiselle maalle. Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa näistä päätöksistä, tehdyistä päätöksistä Euroopan parlamentille tämä artikla 122 oikeusperusta on hyvin selkeäsanainen, mitä Euroopan parlamentin rooliin tulee. Oikeusperusta ERVMstä, ERVMn valittiin sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti antoi julkilausuman, päätöslausuman, jossa vaadittiin komissiolta sitä, että jonkinlainen hätäjärjestelmä perustettaisiin perustuen artiklaan 122 sellainen, jossa mentäisiin pidemmälle kuin näiden artikloiden hyvin rajallinen tulkinnan vara. Näissä artikloissahan rajataan siihen, mitä siinä sanotaan, siis toisin sanoen luonnonkatastrofeihin. Kiitos. E Haluatteko vielä lisätä jotain? Like to briefly add. Niin, voisin vain lyhyesti lisätä siihen, mitä Marko Buti sanoi tästä mm, jaosta RVM ja äh, EVMn välillä, että kustannusten ohella, niin tässä oli myöskin se, että alun perin ERVVtä pidettiin selkeästi tällaisena väliaikaisena välineenä, ja sitten oli ainakin yhdestä maasta tällaisia lakisääteisiä vaatimuksia sen suhteen, että ERVVtä voidaan käyttää sitten vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty. Ja sitten tosiaan oli tarkoitus käyttää ensin RVM ja sitten siirtyä käyttämään RVVtä. Eli tässä oli tällainen poliittinenkin syy sen lisäksi, mitä Marko Buti sanoi. Ja sitten vielä tästä mm, RVVn tilapäisyydestä, niin sehän ei suorapäätä lakkaa olemasta, olemassa 2013, vaan Se on olemassa niin kauan, kun sillä vielä on jotain valkoja tai veroja, joita täytyy hallinnoida. Eli siis niin kauan kun nämä lainat ja joko velkokirjat ovat olemassa. Yes, to, to answer the... Niin, ja vielä voisi vastata tähän tekniseen kyselyyn, että minkä takia ERVV perustettiin Luxemburgiin. No, tähän oli muutama syy 2010 Ensimmäinen olisi hyvin käytännönläheinen syy, koska sen oli tarkoitus olla kevyt rakenteeltaan. Ja e IBn oli tarkoitus antaa nuo tukitoiminnot sille. Eli että siellä olisi hyvin vähän henkilöstöä ja että kaikki kirjanpito, varainhoito ja niin edelleen ulkoistettiin sitten Euroopan investointipankille, joka sijaitsi Luxemburgilla, Luxemburgissa. Eli tämä oli nopein tapa toimia niin, että EU-toimielin auttaisi tätä ERVVtä toimimaan. Ja sitten se tosiaan sijaitsee tuolla investointipankin tiloissa. Tämä on hyvin toimivaa. Ja sitten toisaalta tämä rahoitustoiminta myöskin sijaitsee Luxemburgissa. Eli tässä pystytään sitten koordinoimaan näitä toimia myös EVM kanssa ja sitten oli muitakin ehdotuksia jäsenvaltioista juuri sen suhteen, että se pitäisi perustaa Luxemburgin, eli oli tiettyjä hyötyjä siitä, että se sijaitsi Luxemburgissa. Ja sitten toinen kysymys Price Waterhouse Coopersista, niin tosiaan kaksi vuotta sitten meille nimitettiin lakisääteiseksi tilintarkastajiksi, ja näin se on siis toiminut ERVVn alusta lähtien. Um, Kiitoksia. No nyt aikataulu. Syistä pyydän hyvin lyhyitä kysymyksiä seuraavalla kierroksella. Andreasen ensin. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme kysymystä. Yksi liittyy ERVM. Jos te sanotte, että maksuhäiriön yhteydessä olisi välttämätöntä vaatia panosta jäsenvaltiolta, eikö ole niin, että itse asiassa juuri jäsenvaltiot ovat takaamasta 60 miljardia eikä mikään EU-talousarvio? Voisitteko selventää tämän tilanteen? Te Tehän tiedätte, meidän pitäisikö meidän kääntää katsemme jäsenvaltioiden kykyyn rahoittaa näitä maksuhäiriöitä, maksun laiminlyöntejä, jos niitä sattuu ja tapahtuu. Toinen kysymys, minkä takia ERVV edelleenkin on mukana lainan, lainaohjelmassa vuoden 2012 heinäkuun jälkeen, silloin kun EVM jo on toiminnassa. Onko mitään erityistä syytä tälle? Te sanoitte, että sillä on sama johtokunta, ja sama henkilökunta, onko siellä myös samat tilintarkastajat? Kolmas kysymys. Kuka oikeastaan on vastuussa siitä, että neuvotellaan politiikkaan liittyvää ehdollisuutta komission roolia ajatellen? Koska kun kysyin ensimmäisen kysymyksen, niin vastaus oli, että tässä valvottaisiin sääntöjen toteutumista. Neuvot, kun neuvotellaan politiikan ehdollisuudesta, se on varsin erilainen asia. Ja kysymys, joka tästä seuraa, on, onko eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjaksolla mitään vaikutusta, kun neuvotellaan näistä toimintaan tai ohjelmaan liittyvästä ehdollisuudesta? Ähm, Kiitoksia. Minulla on useita kysymyksiä, mutta lyhyitä sellaisia. Ensimmäinen on herra Aville. Tässä kysymys koskee eturistiriitoja Eli kun niitä selvitellään, niin käytättekö silloin kansainvälisiä standardi OECDn määritelmää vai onko jotain omiakin sääntöjä EVMssä siitä, miten selvitetään eturistiriidat ja onko jonkinlaisia ratkaisumalleja sitten olemassa. Meidän kokemuksemme meppeinä on se, että kun jotakuta eh, jäsentä eh, lähetetään johonkin tehtävään, niin silloin selvitetään tämän henkilön taustat, eli eh, kuinka tämä toimii sitten EVMssä. Ja, ja sitten ehkä näistä kaikistakin elimistä, erityisesti Butille, minkälaiset ovat hallintomenot, tai minkälaiseksi niitä arvioidaan ja sitten erityisesti Butille tiedän toki, mitkä ovat komission hallintomenot, mutta tulle, onko odotettavissa, että jos ajatellaan että lisää menoja komissiossa näiden instrumenttien hoidosta, niin että EUn hallintomenet tulevat nousemaan. Ja kolmas kysymys yhtä lailla myös herra Butille. Vähän hämmästytitte, kun olitte niin optimistinen sen suhteen, että nämä maksut tulisivat aivan automaattisesti sitten jäsenvaltiolta. Kaikki budjetista vastaavat täällä parlamentissa eteet, että meillä on tällä hetkellä aikamoisia vaikeuksia saada nuo jäsenvaltiot talousvaikeuksista, ja jos tosiaan EU-budjetti joutuu vaikeuksiin, niin kuin viime vuonna, kun oli enää neljä miljardia kasassa, mutta rakennerahastojen kulut olivat 15 miljardia, niin te sanoitte, että kyllä tällaisessa lyhyessä mekanismissa kyllä, niin jos tulee maksuhäiriöitä velanmaksussa, niin sitten e, riski EUlle ei kuitenkaan jäsenvaltioiden maksujen takia toteutuisi. Eli olette aika optimistinen mielestäni en tätä ihan ymmärrä. Ja sitten vielä lopuksi PVCn tutkimuksessa annettiin suositus parlamentille talousarvion valvontamekanismista artiklasta 2 EVMn osalta sellaisia ehdotuksia, että me voisimme kysellä teiltä tämän mekanismin poliittisesta puolesta, että missä aikataulussa komissio voisi sitten vastata tällaisiin parlamentin esittämiin kysymyksiin. Kiitokset Kaja. Sitten viimeisenä Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja jos olen nyt oikein ymmärtänyt, 60 miljardia on sidottu EUn talousarviosta, eli me olemme tavallaan tässä takaajana. Ja haluaisin tietää, tuleeko tästä mitään tuloja, koska yleensähän tämän arvo olisi 0,3-0,5 prosenttia, eli ne, jotka tästä takuusta hyötyvät, maksavatko ne meille tästä jotakin? ja luottoluokituslaitokset eh, mahdollistavat sen, että meidän eh, surullinen talousarviomme eh, voi antaa takuita tällaiselle ERVMlle. Euroopan unionin komissio tai sen palveluyksiköt ovat vastustaneet sitä, että tämä pankkiviranomainen, joka on nuori viranomainen, voisi tehdä muutoksia näihin eri mekanismeihin, välineisiin, joita me tarvitsemme, jotta me voisimme valvoa rahoitusmarkkinoiden vakautta. Euroopan parlamentti yksimielisesti äänesti tästä. Euroopan unionin komissio oikeusperusta syistä vastusti tätä ja haluaisin, että joku selittäisi, miksi komissio vastusti ja jos se on oikeutettua, niin kuin ehkä on, niin onko tulossa ehdotus, jotta meillä olisi ylikansallinen valvontaväline pankkivalvontaan. Talousarvion valvontavaliokuntamme on jo neljä vuotta pyytänyt sitä, että me voisimme IMF valvoa. Jonakin päivänä se tulee tämän kolmoisaansa menettämään ja meillä ei ole minkäänlaista riippumatonta pankkivalvontaa ja kuitenkin meillä on pankkiviranomainen, pankkivalvontaviranomainen, jonka toimivaltuuksista tämä kuuluisi, mutta komissio kieltäytyi tästä. Eli miksi ja aikooko komissio antaa tälle viranomaiselle lisätoimivaltuuksia? Kiitokset kollegi Odi. No tämä oli vähän pitempi kysymys, mutta siitä huolimatta pyytäisin lyhyitä vastauksia. Kuka aloittaa? Um, so let me quickly take up the question. Tarttuisin nopeasti tähän kysymykseen siitä, että jatkuvasti käytetään ERVVtä edelleenkin voin jatkaa suoraan siitä, mitä Marko Buhti sanoi, ja jona itsekin aikaisemmin viittasin, mitä tulee Eurooppa, euroryhmän päätökseen. Tämän pitää nähdä tämänhetkisessä rahoituskontekstissa ja tilanteessa, joka käsillä on. Kansainvälisen yhteisön näkemykset, markkinanäkemykset, poliittisten päättäjien näkemykset huomioon ottaen on tärkeää, että on tarpeeksi iso palomuuri käytössä se, että edellä on, edellä on sitoumuksia ja edelleenkin ERVV toimii, vaikka rinnakkaisesti rake, palomuuria rakennetaan myös evm muodossa ilman, että välttämättä puututaan olemassa olevan ohjelmiin. Tämä lisättää kokonaissummaa 500 miljardia plus 200 miljardia, johon liittyy nämä Kreikan lainaosuudet. Tämä on tässä syynä tämänhetkinen rahoitustilanne, markkinatilanne. Sitten politiikan ehdollisuus. Mielestäni tämä tuli varsin selväksi aiemmista puheenvuoroista, että poli- toimintaan liittyvä ehdollisuus EVMssä edelleenkin on säännönmukainen, niin kuin oli ERVMssä ja ERVVssäkin tilanne. Tämän pitää sopia yhteen. Tämä sopia yhteen myös EUn puitteisiin ja asetuksiin. Muista seikoista kollega. Thank you. So, um, uh, maybe I... Kiitoksia. No ehkä voin aloittaa tuosta EVMn kustannuspuolesta. Tämä toimii samalla tavalla kuin IMF, eli se huolehti omista kustannuksistaan, tekee siis oman tuloslaskelmansa, eli se saa jonkin verran tuloja ja näiden tulojen pohjalta sitten katetaan kustannukset. Eh, no se ei ole mikään voittoa tavoitteleva laitos, mutta niin kuin muutkin kansainväliset rahoituslaitokset, niin sillä on omat ö, riippumattomat tuloslaskelmansa. Sitten eturistiriidosta, niin EVM ja sen yhtiöjärjestyksetkin, joista keskustellaan, niin niissä seurataan kansainvälisiä parhaita käytänteitä, eli lakimiehet ja jäsenvaltiot tarkastelevat, että mitä muissa laitoksissa tehdään, että voidaan estää eturistiriidat, joita johtajille ja muilla voi olla kyseessä laitoksessa. Sitten tilintarkastuskysymys, onko näissä molemmissa laitoksissa samat tilintarkastajat? No, rakenne on vähän erilainen koska ERVV on yksityinen yhtiö, eli sillä on omat ulkoiset tilintarkastajansa, eli tässä tapauksessa PVC, mutta voisi olla jokin muukin yhtiö. Ja sitten EVM osalta rakenne tulee olemaan erilainen, koska sillä on tilintarkastuslautakunta, jossa on jäsenvaltiot edustettuna. Ja sitten tulee uusi lakisääteinen tilintarkastaja, joka valitaan. Se voi olla mikä tahansa yhtiö, joka voittaa tarkoituskilpailun. Eli sen ei välttämättä tarvitse olla mitenkään sama tilintarkastaja ja rakennekin on erilainen. Ja tämä tulee tapahtumaan vasta sitten, kun EVM on perustettu, eli heinäkuusta lähtien. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten ähm, Puti. I mean, many, uh, Kiitoksia. Monia erittäin tärkeitä ja kiehtovia kysymyksiä on tullut vastaukseni niistä joihinkin. Ensinnäkin, kuuluuko vastuu jäsenvaltiolle vai EU-budjettiin? No loppujen lopuksi näin on. Kuitenkin EU-budjettilla on erityinen PM-kohta, Pro Memoria-kohta, joka tähän liittyy. Se, että tehostetaan EU-talousarviota tarvittaessa ja se seikka, että jäsenvaltiot ovat velvollisia näin tekemään. On erittäin selvää, niin kuin aikaisemmin sanoin, että komissio käyttäisi omaa exceptionally on its own resources. omia varoja tai omia varoja hyväksi. Ja sitten on erityinen säädös, 12 artiklan kohta 3 asetuksen 1150 2000, joka velvoittaa jäsenvaltiot vastaamaan komission pyyntöön. Ja niin kuin minä sanoin, on tällainen aikaraja 14 päivää ERVMssä äh, reagoida – ja hoitaa tämä maksu. Ja jos tulee varhainen varoitus tavallaan, että tällaista maksua ei tulekaan, niin silloin me mobilisoimme nämä säädökset 12 artiklan mukaisesti. Ja tämä on velvollisuus, joka kuuluu jäsenvaltioille, ja niiden pitää näin toimia. Toinen kohta, hallinnointimaksut komissiossa, niin kuin minä sanoin, me olemme olleet erittäin varovaisia, kun olemme linjanneet ehdollisuutta ERVMssä ja EVMssä niin, että ehdollisuus on sama kaikissa kolmessa välineessä ja itse asiassa tätä sovelletaan yhteen ohjelmaan ja sitten eri instrumentit sitten antavat rahoitusta ohjelman toteutuksessa, joten kustannukset liittyvät valvontaan on täysin otettu mukaan normaalissa komission valvontatyössä. Kun ajatellaan talouden ohjauksesta, te, talouspolitiikan ohjauksesta tehtyä six-pack-sopimusta näin sääntöjä on tiukennettu, täsmennetty. Ne ovat vahvemmat kuin aikaisemmin ja juuri tämän takia näin on, että halutaan varmistaa, että ohjelmat täytäntöön pannaan kokonaisuudessaan ja ennen kaikkea toimitaan ennaltaehkäisevästi niin, että jäsenvaltiot eivät alun perin suoraan lankeakaan näihin ohjelmiin tai joudu niihin. Ja niin kuin alussa sanoin, tämä two-pack kysymys ja erityinen neuvoston asetus, josta nyt keskustellaan yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa, niin tätä kautta me vahvistamme vieläkin enemmän ehdollisuutta. Ja harjoitamme seurantaa myös ohjelman jälkeisellä kaudella joka on se ajanjakso, jolloin saattaisi ehkä ajatella, että jos tällaista valvontaa ei tiukennettaisi ja jatkettaisi, niin lipsumista saattaisi syntyä, mitä tulee ehdollisuuden täytäntöönpanoon koko maassa. Joten me olemme vahvistaneet huomattavasti toiminnan ehdollisuutta, two-packia ja tämä selvästi parantaa ohjelmien täytäntöönpanoa ja vaikuttaa niihin. Sitten EU-talousarviosta ja luottoluokituksesta. EUllahan on kolmois A Moody's Standard Poor-laitokselta Fitchiltä ja rationaali tämän luokituksen takana on pääasiassa se perustuu luottokelpoisuuteen ja ja 27 jäsenvaltio tässä on tukijana. Ja samoin mm, kun otan huomioon tämänhetkinen tilanteen huomioon jäsenvaltioissa, siltikin tämä riittäisi ja haluaisin vielä korostaa, että tällainen konservatiivinen budjetti ja asioiden käsittely on tässä, tässä vaikuttaa. Ja erityisesti viimeisimmät elementit jotka takaavat kolmois A-luokitusta, joka EUlla on. Luottoluokitukset selkeästi kiinnittävät huomiota myös EUn ö, vaadittaessa maksettaviin varoihin, mutta nyt mietitään, miten voidaan ERVMssä perustella täysin kolmois A-luokitus EU-budjetille. Sitten vielä lopuksi Euroopan pankkiviranomaisesta. Ei ole mitään yhteyttä pelastusvälineisiin, jotka eivät ole pankkeja, joten nämä sanot eivät koske näitä välineitä. Mutta kuitenkin me annamme Euroopan pankkiviranomaisen roolin joidenkin välineiden kohdalla aivan erityisesti koskien laajennettua mahdollisuutta antaa tukea ERVVstä ja EVMstä, lain, kun lainoitetaan jäsenvaltiopankkien pääomitta, pääomittamisessa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia tästä intensiivisestä keskustelusta. Me keskitymme tässä nyt tähän keskusteluun äh, managerien näkökulmasta. Ja nyt lienee sitten oikea aika keskittyä tähän asiaan toisesta näkökulmasta, tilintarkastustuomioistuinten näkökulmasta. Muitakin näkökulmia voisi olla, mutta meillä alkaa aika loppua. Nämä näkökulmat voidaan käsitellä jossain toisessa kokouksessa. Ja nyt keskitytään siis tilintarkastustuomioistuinten näkökulmaan. On suuri kunnia ottaa tänne vastaan teidät, eh, herra Caldeira. Ehdottaisin, että aloitatte omalla puheenvuorollanne. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Suurkiitokset puheenjohtaja, kunnianarvoisat eh, valiokunnan jäsenet, muut puhujat, haluaisin kiittää valiokuntaa ja Rova Ivanovaa tämän kuulemisen järjestämisestä. Meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeää, koska se antaa minulle mahdollisuuden tilintarkastustuomioistuimen toimesta olla mukana. Valiokunnan aloite järjestää kuuleminen erilaisten äh, rahoitusavustusmekanismien tavoitteista ja toiminnasta ja valvonnasta. Se on vastaus tämänhetkiseen taloudelliseen ja rahoituskriisiin ja tämä on tilintarkastustuomioistuimen mielestä oikein tervetullut aloite. Se antaa meille hyvin arvokkaan mahdollisuuden ähm, herättää tietoisuutta näistä asioista kuten edellisestäkin keskustelusta kävi ilmi, ja ottaa opiksemme toistemme kokemuksista ja ehkäpä kaikista tärkein on se, että se mahdollistaa meille syventää ymmärtämystämme näistä ongelmista. No tässä on ehkä vaara päällekkäisyydestä näissä esityksissä ja toistosta ja pyydän anteeksi, jos osa minun viesteistäni täällä on tullut jo esille, mutta tämä tarkoittaa sitä, että me tarkastelemme näitä samoja asioita samalla tavalla ja sehän viittaa yhteiseen ymmärrykseen. Ehkä muistatte, että alusta lähtien, vuodesta 2010 lähtien, tilintarkastustuomioistuin on sanonut selvästi, että Euroopan unioni sen täytyy tarkastella tiettyjen avainperiaatteiden toimintaa silloin, kun on kysymys julkisista, julkisista varoista – ja tämä tuli hyvin esille, kun marraskuussa 2010 kirjoitimme neuvoston puheenjohtajalle Van Rompoille ja myöskin toisessa asiakirjassa, jonka julkistimme toukokuussa 2011 tästä asiasta. Ja tämän lisäksi lokakuussa 2011 yhteistyössä eh, ylimpien tarkastuselinten kanssa yhteisessä vuosikokouksessamme tilintarkastustuomioistuimessa me jälleen kerran toistimme ja kehitimme näitä periaatteita edelleen yhteysryhmän kokouksessa. Ja nämä kolme periaatetta on ehkä hyvä palauttaa mieliin ne ovat hyvin yksinkertaisia. Läpinäkyvyys, tilivelvollisuus ja julkinen tilintarkastus. Läpinäkyvyys siinä mielessä, että saadaan luotettavaa ajankohtaista tietoa julkisten varojen todellisesta tai tarkoitusta käytöstä ja myöskin niistä riskeistä, joihin, joille ne alistetaan. Tilivelvollisuus tarkoittaa sitä, että julkisesti tarkastellaan kaikkia toimintoja ja myöskin niitä, jotka ovat vastuussa näiden prosessien hallinnoinnista. Ja sitten julkinen tilintarkastus, jotta voidaan antaa vakuutuksia ja tietoa siitä tavasta, jolla julkisia varoja on käytetty ja niistä riskeistä, joille ne altistetaan. Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin on valmis hoitamaan osuutensa näiden kolmen periaatteen saavuttamisessa näiden tämän päivän kuulemisessa keskustelun alla olevien mekanismien puitteissa. Meidän näkökulmastamme tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastusoikeudet ja velvollisuudet ne voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, eri, kolmen erityyppisen välineeseen. Niillä on jotakin yhteistä, mutta niissä on myöskin huomattavia eroja, joista täällä jo edelliset puhujat ovat puhuneet. Lähden liikkeelle ERVMstä e ja maksutaseavustuksesta en nyt aio toistaa sitä, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet. Siis tässä toimitaan EU-sopimusten puitteissa. Tässä on selkeää vastuuta komissiolla. Sen täytyy hallinnoida ja hoitaa ja myöskin nämä on taattu Euroopan unionin varoista rahavirrat kulkevat EUn talousarvion läpi ja velat ja vastuut julkistetaan EUn näissä taseissa. Ja tämä on pohja kaikille lainananto- ja lainanottotoiminnalle, jota EUn talousarvion puitteissa harjoitetaan. Kuten edelliset puhujat ovat sanoneet, tilintarkastustuomioistuimella on täysi oikeus suorittaa tarkistuksia ja sillä on myöskin vastuu tehdä tilinpäätöksessä tarkistuksia. Me olemme toimineet näin vuodesta 2008 lähtien, kun maksutaseavustus kun sen määrää nostettiin 50 miljardiin ja me olemme pystyneet auttamaan ei-EU-alueen maita. Ensimmäinen ERVMn apu maksettiin ulos 2011 ja siihen tullaan kohdistamaan tarkastuslausumamenettely ja sitä parhaillaan työstetään. Vuosittainen tilintarkastusvelvollisuus siihen voidaan vielä lisätä sääntöjenmukaisuuden ja toiminnan tarkastuksen velvollisuus me suoritamme tämän laatimalla julkisia erityiskertomuksia. Meidän tarkoituksenamme, helmikuussa tästä jo puhuttiin, me suunnittelemme ohjelmaa, ja me alamme, suoritamme tarkastuksen maksutaseavustukseen ja EF, ERVM e piakkoin. Toinen tyyppinen väline, jonka halusin ottaa esille, on Kreikan lainaväline ja ERVV. Tässä tilintarkastustuomioistuimen oikeudet eivät juona juuriaan EUn sopimukseen, ei ainakaan suoranaisesti, ja tästä on jo keskusteltu aikaisemmin, eli ne eivät sido Euroopan unionin talousarviota sinällään. Tässä on kysymys käytännönläheisistä järjestelyistä, euroalueen jäsenvaltioiden välillä ja lähinnä tässä vaaranalaiseksi joutuvat kansalliset varat. Kuitenkin Euroopan unionin komissio, kuten täällä on jo mainittu, yhteistyössä keskuspankin kanssa, niillä on tärkeä rooli näiden välineiden käyttämisessä. Esimerkiksi ne asettavat lainaehdot ja myöskin valvovat säännönmukaisuutta. Meidän mielestämme tilintarkastustuomioistuimella on vastuu suorittaa tarkastuksia EU-perussopimusten perusteella hallinnollisiin menoihin Euroopan unionin toimielimissä ja myöskin keskuspankin operationaaliseen vaikuttavuuteen. Meillä on mahdollisuus myöskin näiden välineiden kautta näiden toimielinten hallintoa tarkastella. Minun ei tarvitse muistuttaa valiokuntaa siitä, että meidän voimavaramme ovat rajatut. Meidän täytyy valita painopistealueita ja meidän täytyy myöskin perustaa nämä painopistealuepäätöksemme taloudelliseen vaikutukseen, poliittisiin ja julkisiin etuihin ja niin edelleen. Ja lopuksi meillä on EVM, vakausmekanismi, tämä uusin mekanismi, ja kuten olemme jo kuulleet, sen olisi tarkoitus olla pysyvä jatkaja ERVMlle ja ERVVlle. Siirtyminen yhdestä toiseen, tämä siirtymäkausi, siitä on jo puhuttu. Se tulee tapahtumaan, mutta mitä ovat sitten ne käytännönläheiset järjestelyt, niin niitä ei ole vielä täysimääräisesti paljastettu ei ainoastaan ERVMn kohdalla. Me tulemme saamaan tietoa tästä enemmän Saksan tilintarkastustuomioistuimen kollegan suusta hetken kuluttua, mutta jos asiaa tarkastellaan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta, niin meillä ei ole oikeutta suorittaa tarkistusta EVMn instituutiona. Mutta olen iloinen voidessani sanoa, ja tätä on jo painotettu herra Anevin puheenvuorossa, meillä on oikeus nimetä yksi tilintarkastuslautakunnan jäsenistä, viidestä jäsenestä. Tämä on tärkeä lisä EVMn tilivelvollisuuden lisäämisessä. En nyt mene tämän lautakunnan koostumukseen sen syvällisemmin. Se tullaan mainitsemaan myöhemmin ja se on jo mainittu aikaisemminkin, aikaisemminkin mutta haluaisin sanoa, että jälleen kerran tässä ja samoin kuin ERVVssäkin, niin Euroopan unionin komissiolla on avainrooli – kun se valmistelee näitä taloudellisia mukautusohjelmia. Tähän kuuluu mukaan myöskin riskinarviointi, neuvotteluehdollisuudesta, säännönmukaisuuden valvonta ja niin edelleen. Ja tilintarkastustuomioistuin tulee harkitsemaan komission rooliin tarkastuksen tekemistä. Mutta jos me tarkastelemme kokonaishaasteita, joita talouskriisi on aiheuttanut, niin meidän ei tulisi unohtaa sitä, että nämä mekanismit, joista me tänä päivänä keskustelemme, ovat osa laajempaa pakettia. Haluaisin mainita ne toimet, joita ollaan käynnistämässä tai viimeistelemässä mukaan lukien, siis tämän taloushallintapaketin yhteydessä tähän kuuluvat talouspolitiikan ohjausjakso, Sixpack, asetus ja aivan hiljattain aikaansaatu finanssipoliittinen sopimus. Myöskin rahoitusmarkkina-asetusta ollaan uudistamassa ja sen valvontaa ollaan uudistamassa ja tämän myötä on saatu kolme uutta valvontaelintä. Tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus suorittaa tarkistuksia näihin elimiin. Ja koska kaikissa näissä toimissa tilastotietojen laatu on tärkeää, niin tilintarkastustuomioistuin parhaillaan suorittaa tarkistusta Eurostatin vaikuttavuuteen suhteessa siihen, miten se tuottaa luotettavaa ja uskottavaa eurooppalaista tilastotietoa. Tilintarkastustuomioistuimella on laajat valvon, tarkastusvelvollisuudet ja sillä on yleinen velvollisuus käyttää sen asemaa varmistaakseen vaikuttavaa julkista tilivelvollisuutta ja myöskin tehdä tarkistuksia niihin talousarvioihin, joita EUlla on. Me tulemme jatkossakin olemaan toiminnassa mukana, aivan kuten tähänkin saakka, ja me emme tule toimimaan ainoastaan vastauksena talouskriisiin, vaan me haluamme myöskin arvioida tätä koko Euroopan unionin poliittista kehystä, mitä tulee läpinäkyvyyteen, tilivelvollisuuteen ja tilintarkastuksiin. Palatakseni EVM, minun mielestäni ulkoisen tarkastuksen järjestelyt EVMssä ovat lupaavia, jos otamme huomioon tämän mekanismin hallitusten välisen luonteen ja aivan erityisesti, jos me vertaamme sitä sen edeltäjään ERVVhen. EVMn olemassaolon syy on suojella euroalueen koskemattomuutta ja tämän myötä yhtä Euroopan talousunionin peruspilaria. Ja sehän on yksi EU-politiikan peruspilari. Ennen kuin lopetan puheenvuoron, niin haluaisin painottaa sitä, että yhteistyö kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välillä on ollut esimerkillistä. Sitä on harjoitettu yhteiskomitean ja euroalueen jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö on mahdollistanut yhteisten kantojen lukkoon lyömisen ja sillä on ollut suuria vaikutuksia uudistettuun EVM-sopimukseen ja myöskin eh, yhtiöjärjestykseen. Ja aivan, aivan erityisesti kiittää saksalaisia kollegojani, jotka ovat osoittaneet johtajuutta tässä asiassa tulokseksi on saatu positiivinen tulos ja se osoittaa sen, kuinka tehokasta yhteinen yhteistyö on, kun me toimimme yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tämä on painopistealue meille ja tästä on tämänkin päivän kuulemistilaisuudessa kysymys. Ja haluaisin vakuuttaa valiokunnan jäsenille, että me olemme sitoutuneita avustamaan teitä, tätä valiokuntaa siinä, kun se edistää läpinäkyvyyttä, tilivelvollisuutta ja julkisia tilintarkastuksia aina silloin, kun on kysymys julkisten varojen käyttöön saattamisesta. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon, herra Kalleira. Ei pelkästään alustuspuheenvuorosta eurooppalaisesta tilintarkastuksesta, vaan myöskin tuosta vetoomuksesta avoimuuden puolesta tilintarkastusprosesseissa. Kiitokset siis. No sitten pyytäisin. EU-tason tilintarkastuksesta siirtymään sitten kansalliseen eh, tilintarkastustuomioistuimen toimintaan. Seuraavaksi Haast tervetuloa. Te olette ylempi tarkastuksesta vastaava johtaja ja liittovaltion eh, tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja vastaatte myöskin yhteyksistä kansallisen parlamentin julkisen talouden valiokuntaan. Eh, te puhutte täällä tänään Saksan liittovaltion tilintarkastustuomioistuimen presidentin Dieter Engelsin puolesta. Tervetuloa, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä esitteli Ivanovaa, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta tulla mukaan tähän kuulemiseen. Ja ensinnäkin teille lämpimät terveiset meidän presidentämme professori Engelsiltä. Hän on myöskin hyvin kiitollinen siitä, että nämä ulkoiset äh, tarkastuksen kysymykset, jotka liittyvät tähän EUn avustuspakettiin, niin ovat esillä myöskin näissä ympyröissä ja niitä tarkastellaan myöskin kansallisesta näkökulmasta. Tähän asti käyty keskustelu ja komission edustajien puheenvuorot avustuspaketista ovat osoittaneet sen, että nämä tukitoimenpiteet euron puolesta niin eivät koske pelkästään eurooppalaista rahaa, eli siis komission, parlamentin e, ja neuvoston rahaa, vaan myöskin hyvin pitkälti koskettaa kansallisia talousarvioita, koska näillä on valtavat takausvelvoitteet. Eh, jotka on sitten myöskin kirjattu sopimuksiin. Ja tämähän esit- edelleen johtaa siihen kysymykseen, että kuka eh, valvoo näiden eh, julkisten varojen käyttöä kansallisesta näkökulmasta. EU:ssa ja meidän maissamme on ihan selvää, että julkisten menojen kohdalla niin tilintarkastusta hoitaa riippumaton ö, tarkastuselin, joka sitten raportoi edelleen parlamentille tilintarkastuksen tuloksista ja näin sitten tietysti huolehditaan myöskin tästä ulkoisesta tilintarkastuksesta, joka on tarpeen julkisten menojen käytössä ja se on yleinen standardi. Sen takia me olemme huolestuneena ottaneet tämän esille. Saksan liittopälvien talousarviovaliokunnassa tämän keskustelun, kun siellä keskusteltiin ensimmäistä kertaa tästä EMVn sopimuksesta viime vuonna ja totesimme, että siinä ei ole annettu minkäänlaista tehtäväksiantoa ulkoista tarkastusta varten. Siellä oli tosin säännökset sisäisestä tilintarkastuksesta, tilintarkastajista riippumattomassa ulkoisessa riippumasta ulkoisesta tarkastuksesta ei ollut kuitenkaan sääntöjä tätä Tämä ei ole mielestämme kansainvälisten standardien mukaista, eli että ylimmät tarkastuselimet, elimet, joilla on myöskin omat kansa, kansainväliset säännöksensä, eli ISAI 5000 esimerkiksi sisältää, että kaikki kansainväliset instituutiot, joita rahoitetaan julkisista lähteistä, niin pitäisi myöskin tarkast, antaa tarkastettavaksi ylimmille tarkastuselimille, jotka eivät pelkästään siis tarkasta tilejä, vaan myös tarkastelevat toimintaa. Nämä ovat siis kansainväliset standardit, kun kyseessä ovat kansainväliset organisaatiot ja niiden ulkoinen tilintarkastus. Ja me myös huomatimme tästä asiasta omalle valtiovarainministerillemme ja omassa budjettivaliokunnassamme tämä asia oli esillä liittopäivillä – ja se otettiin tiedoksi ja myöskin valtiovarainministeriön edustajat pyysivät meitä ryhtymään aloitteisiin niin, että mahdollisimman monien eurooppalaisten ja Euroopan EU-tilintarkastustuomioistuimen kanssa tehtäisiin tästä ehdotus. Ja tämän takia järjestettiin sitten kokous viime vuoden syyskuussa, jolloin EU e ja eurooppalaiset tilintarkastustuomioistuimet olivat paikalla, siis nämä ylimmät tarkastuselimet. Ja tavoitteena oli, että ensinnäkin tehtäisiin ehdotus siitä, miten voitaisiin muotoilla tämä ulkoinen tarkastus EMV-sopimuksessa, eli miten nämä säännöt kuuluisivat. Ja sitten toiseksi oli selvää, että olimme kovasti myöhässä jo, koska ensimmäinen versio sopimuksesta oli jo tehty ja se oli jo allekirjoitettukin. E, eli siitä, että minkä tyyppisiä menettelyjä vielä tarvittaisiin, jotta nämä säännöt saataisiin mukaan sopimukseen. Ja sitten äänestyksessä sovittiin tärkeimmistä kysymyksistä, jotka pitäisi ottaa mukaan EMB-sopimukseen. Eli ensinnäkin se, että tulisi riippumaton tarkastuselin, jos olisi enintään viisi jäsentä. Ja täällä olisi myöskin mukana siis jäsenvaltioiden ylimmistä tarkastuselimistä edustus. Ja tämä lautakunta sitten valvoisi ja tarkastaisi sisäistä tarkastusta, mutta myöskin tilintarkastusta ja tarkastuslausumaa. Ja sitten pitäisi myöskin tarkastella rahoitushallintoa, riskinhallintaa, ohjelmahallintoa EVMS ja sitten pitäisi myöskin ö, raportoida johtokunnalle ja ö, parlamenteille ö, tarkastuksen tuloksista. Tämä ylempien tarkastuselinten e, aloite niin kuin täällä tulikin jo mainittua, niin ollut esillä myöskin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomiteassa ja myös EU-tilintarkastustuomioistuimessa ja sai sieltä täyden tuen. Herra Caldera jo omalla aikanaan on myöskin tästä ollut yhteydessä parlamentteihin tehnyt tämän ehdotuksen niin, että se vielä otettaisiin ajoissa huomioon. Saksassa, mutta myöskin muilla, muissa maissa ylimmät äh, tarkastuselimet ovat olleet yhteydessä myöskin kansallisiin parlamentteihin ja valtiovarainministeriin ihan äh, varoittaneet asiasta ja näin äh, koettaneet valista tämän sääntelyn tarpeellisuudesta. Meidän mielestämme tämä työ on ollut hyvin menestyksekästä ja on saatu aikaiseksi artikla 30 EVM-sopimukseen jossa hyvin pitkälti on huomioitukin nämä tärkeimmät kysymykset siitä, mikä meidän mielestämme ja mitä Euroopan unionin tarkas, ylimmät tarkastuselimet ovat ehdottaneet. Ja näin tällainen tilintarkastuslautakunta tulisi, jossa oli olemaan, jossa on viisi jäsentä, eivät kaikki suinkaan ylemmistä tarkastuselimistä, mutta kuitenkin kaksi EUn ylimmistä tarkastuselimistä ja yksi sitten vielä EU tilintarkastustuomioistuimen ja tämän lisäksi vielä kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Se voi tietysti olla ihan hyväksi tälle työlle. Tärkeää on, että nämä henkilöt vastaavat tästä työstä omissa nimissään, eli kansalliset, kansallisten tilintarkastuselinten main, nimittävät henkilöt toimivat omassa luvussaan. Eli sopimuksessa on selvästi todettu, että he eivät saa ottaa mistään ohjeita vastaan, vaan he toimivat henkilökohtaisessa tehtäväksi annossa ja vaatimus myöskin heidän pätevyytensä suhteen on myös mainittu sopimuksessa. Ja pätevyyden tulee olla sellainen, että työskentely tuossa elimessä on mahdollista. Ja sitä paitsi myöskin tarkastuslautakunta raportoi omista tuloksistaan johtokunnalle. Ja johtokunta lähettää edelleen tarkastuksen tulokset kansallisille parlamentille, alueen kansallisille parlamenteille ja jäsenvaltioiden tarkastuselimille ja myös tilintarkastustuomioistu, EU-tilintarkastustuomioistuimelle. No, siellä ei ole sääntöä siitä, että raportoitaisiin myös parlamentille, mutta uskon, että tämä tässä keskustelussa on käynyt ilmi täällä, että tällainen raportti varmasti sitten esimerkiksi EU-tilintarkastustuomioistuimen kautta voi löytää sitten tiensä myös eh, EU-parlamenttiin. Ja 30 artikla oli siis tosiaan ratkaiseva askel niin, että voidaan todellakin sopimuksen kirjata säännöt ulkoisesta tarkastuksesta, mutta toiminnan tai vielä ö, muutoksen tarvettakin on ja tapasimme Bonnissa vielä tänä vuonna maaliskuussa ja teimme lisäehdotuksia siitä, että miten esimerkiksi voitaisiin tarkentaa vielä sääntöjä artikassa 30. Ja mielestämme on vielä avoimia kysymyksiä, jotka voitaisiin käsitellä yhtiöjärjestyksessä. Ehdotuksemme yhtiöjärjestystä varten oli sellainen, että määriteltäisiin jäsenten toimikauden pituus. Ehdotimme kolmea vuotta lautakunnan jäsenet äh, toimisivat äh, omissa nimissään kolmen vuoden toimikauden ajan. Heillä ei saisi olla mitään eturistiriitoja, eli olemme myös äh, ehdottaneet rotaatiojärjestelyä, eli kun tulevat nämä kansalliset tarkastuselinten jäsenet heidän kierrätyksestään, ja olemme myöskin mm, tehneet ehdotuksia siitä, että lautakunta tekisi myös toiminnan tarkastusta ja sitten mitä pitäisi tarkastaa esimerkiksi riskinhallintaa, se kuuluisi näihin tehtäviin. Ja sen lisäksi näissä suosituksissa on myös käsitelty teknisiä kysymyksiä, kuten sitä, että lautakunta voi käyttää apunaan asiantuntijoita ja on pyydetty myös sääntelyä, jossa säädettäisiin siitä, että ESM ESM tulee tukea tarkastuslautakunnan työskentelyä. Ja sitten on mukana myös kustannussäännöt esimerkiksi matkakustannuksessa asiantuntijoiden käytöstä. Nämä ovat sellaisia ehdotuksia, jotka mielestämme hyvin soveltuisivat yhtiöjärjestykseen, jota parhaillaan työstetään. Ehdotukset ovat tällä hetkellä käsittelyssä yhtiöjärjestystä käsittelevissä elimissä ja toivomme, että ne sitten lopulta kirjataan itse tekstiin. Haluaisin kiittää mielenkiinnosta ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Erb, für Ihren Input und ich äh, übergebe gleich... Kiitoksia kovasti tästä. Nyt kello on niin paljon, että annan saman tien puheenvuoron seuraavalle puhujalle Jan Vandenbrossille Alankomaiden tilintarkastustuomioistuimesta. Hän on täällä varapresidentti Keith Henriksin puolesta. Mr. Van Bos, welcome to our committee. Thank you. Tervetuloa tänne, herra Van den Bos. Viekää terveiset myöskin herra Henriksille. Ja nyt odotamme mielenkiinnolla teidän puhettanne. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Me elämme epävakaita aikoita. Eilen meidän hallituksemme kaatui ja tänä iltana tai samana iltana meidän tämä jäsenemmekin sairastui. Siinä mielessä kaatui ja pahoittelemme, että hän ei pystynyt tulemaan paikalle. Hän pyytää pahoittelee tätä pyytää anteeksi ja hän olisi halunnut todellakin tulla henkilökohtaisesti kuulemiseenne puhumaan, mutta ikävä kyllä nyt ei pystynyt. Hän pyysi minua pitämään puheenvuoronsa puolestaan, joten näin teen hyvät naista herrat, ylimmät tarkastuselimet, niillä on velvollisuutena edistää tilivelvollisuutta, avoimuutta julkisessa toiminnassa silloin, kun julkiset varat ovat pelissä. Tämä ei ole vain meidän instituutiomme, tilintarkastustuomioistuimemme näkemys, vaan tämä on myös kaikkien EUn korkeimpien tarkastuselinten näkemys. Ja me olemme ilmaiset huolemme näissä kysymyksissä iltaisissa lausunnoissa yhteyskomiteassa muun muassa koskien rahoitus- ja julkisen velan kriisiä. Mitä tulee Euroopan vakausmekanismiin, EVM ja muihin rahoitusvakausvälineisiin, joita on perustettu Euroopan johtajat, ovat tehneet päätöksiä, jotka ovat, vaativat ennalta näkemättömiä julkisia summia, jotka tulevat ei pelkästään euroalueen maalta, vaan myös itse EU: EUlta ja kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Jotta saadaan ja voidaan ylläpitää riittävä julkinen tuki näille välineille, avoin raportointi siitä, mihin on ryhdytty, vastuussa pitäminen operaatiosta vastaavilla ja hyvä riippumaton julkinen tilintarkastus, miten varoja on käytetty, on kaikki välttämätöntä. Alankomaiden tilintarkastustuomioisten mukaisesti rahoitusvakausvälineet, jotka on kehitetty, eivät ota näitä periaatteita tarpeeksi kuitenkaan huomioon. Sääntöjen, sääntöjen mukaista pitäisi vahvistaa niissä ja myös tässä pysyvässä mekanismissa, jota ollaan perustamassa täsmällisemmin. Eh, elimet ovat sitä mieltä, että hallintojärjestelmät näissä vakausjärjestelmissä ovat sellaisia, että niissä tarvitaan kolmea asiaa. Ensinnäkin riittävää avoimuutta, tarvitaan ruotettavaa sopi- ajoissa tulevaa tietoa, mukaan lukien kansalliset tilastot siitä, miten varsinaisesti käytetään lukuisia varoja tai aiotaan käyttää ja minkälaisiin riskiin ne sitten alistetaan. Toiseksi riittävä vastuuvelvollisuus tai tilivelvollisuus. Tässä tarvitaan julkista valvontaa näissä toiminnoissa ja pidetään tilivelvollisena päätöksentekijöitä ja niitä, jotka ovat vastuussa prosessien ohjelmoinnista, hallinnoinnista. Ja kolmantena tarvitaan riittävää julkista tilintarkastusta, jotta varmistetaan vakuutus ja tieto julkisten varojen käytöstä ja riskeistä, joihin ne on alistettu altistettu ja näin annetaan panos avoimuuden puolesta ja saadaan pohja tilivelvollisuudelle ja vastuulle. Sitten tarkastelisin, tarkastelisin tarkemmin EVM. Tämä rahoitusvakausväline on perustettu siltä pohjalta, että se on hallitusten välinen sopimus, jonka 17 euroalueen maat ovat allekirjoittaneet. Tämä tulee olemaan kansainvälinen järjestö, jolla on oikeushenkilöllisyys kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Niin kuin on kuvattu tutkimuksessa, joka teidän valiokunnalle on tehty. Roolit ja järjestelyt hallituselimissä EVMssä on selkeästi määritelty ja ne on sovitettu yhteen yleisen käytännön mukaisesti, jota käytetään kansainvälisen rahoitusaputoimissa, kuten IMFssä, EIBssä, Maailmanpankissa ja niin edelleen. EVM kuitenkin ei sovi oikeusen järjestykseen EU:ssa, vaikkakin se, so, sopimusta toiminnasta muutettiin tätä varten. Ja jotkut, niin kuin Euroopan hallitusneuvosto sen lausunnossaan koskien lakiesitystä, ratifioidaan EVM-sopimus ja muutetaan artiklasta 36 CEU sopimuksessa väittää, että tämä on ollut tahallinen valinta. Roolit ja toimivaltuudet Euroopan komissiossa, parlamentissa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ja tuomioistuimessa EU-ssa, mitä tulee EVM, ovat rajoitettuja ja tietty tärkeitä säädöksiä koskien demokraattista ja oikeudellista valvontaa ei otettu mukaan EVM-sopimukseen. Euroopan komission rooli yhdessä EKPn kanssa, EKPn kanssa Aloitan uudestaan, sanon puhuja. Vaikkakin Euroopan komission rooli yhdessä EKPn kanssa on ratkaiseva EVMssä, mutta kun analysoidaan äh, riskejä, jotka liittyvät rahoitusvakauteen euroalueella, ja kun neuvotellaan yhteisymmärrysmuistioista EVM-jäsenen kanssa, joka vaatii rahoitus, pyytää rahoitustukea, ja määritellään ehdollisuus, joka liittyy rahoitusapuvälineeseen, ja valvotaan sääntöjen toteutumista käytännössä, niin riittävät säädökset demokraattisella valvonnalla ja varsin varsinaiselle tehokkaalle ulkoiselle tilintarkastukselle koskien e- Euroopan komission toimintaa puuttuu tästä sopimuksesta. Ainoa toinen artiklan 13 lisäksi tehty selkeä viittaus EVM-sopimukseen löytyy johdannoson kappaleesta. Sopimuksella todetaan, että ohjelman jälkeinen valvonta hoidetaan komission ja neuvoston toimesta EU-puitteissa, jotka on määritelty artikloissa 121 ja 136 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Mutta kuka sitten on vastuusta siitä, että tarkistetaan se, että komissio on hoitanut omat EVM-tehtävänsä asianmukaisella tavalla? Hallitus, äh, hallitusneuvosto, tilintarkastuslautakuntako sopimus antaa tilintarkastuslautakunnalle selkeän äh, tarkastusroolin vain koskien sitä, miten EVM-tilejä tarkastetaan ja tarkistetaan toimintatilit ja tase. Tilintarkastuslautakunta voi ryhtyä riippumattomiin tarkastuksiin ja se saa täysin tietoa kaikista EVM-asiakirjoista, jos se tarvitsee sitä tehtävänsä varten. Alankomaiden hallituksen mukaisesti nämä ovat vain perussäädöksiä ja niitä voidaan laajentaa yhtiöjärjestyksen kautta, jota tällä hetkellä ollaan laatimassa. Toinen kamari parlamentissa hiljattain lisäsi kaksi ehdotusta ja hallitus aikoo käyttää haluat täysillä toteutetaan ulkoinen tarkastus ja to, käytetään rahoja avoimella tavalla EVMssä. Niin kuin saksalaiset kollegani ovat juuri tässä selittäneet, EUn ylimmät tarkastuselimet halusivat, että tilintarkastus lautakunta voi säännöllisesti tar- tarkistaa säännönmukaisuutta, sääntöjen no, toteutumista, suoritusta Tällä hetkellä keskustellaan yhtiöjärjestyksistä, jotka pitää saada voimaan silloin, kun EVM alkaa toimintansa ja me tarkastuselimet ovat, olemme tehneet toiveemme tietois, tiedettä, tiedetyksi ja toivottavasti hallituksen avulla nämä toiveemme toteutuvat. Jos kuitenkaan näin ei tapahdu, niin silloin ehkä ainoat tarkastus, joka koskee EVMn operaatioita, on sellainen, jonka tilintarkastustuomioistuin suorittaa artiklojen 121-136 pohjalta. Yksittäiset tarkastuselimet euroalueen jäsenvaltioissa, ei, niillä ei ole oikeutta tarkistaa kansainvälisiä järjestöjä. Niiden päätehtävänä on tilintarkastaa oman hallituksen toimintaa ja miten se käyttää julkisia varoja. Tämä tekee vaikeaksi EUn tarkoituselimelle tehdä enemmän kuin mitä tällä hetkellä jo teemme. Meillä on tämä nettisivusto www.rekenkammer.nl EU Governance EN. Sieltä näette, kuinka nopeasti kehitys muuttuu tällä alueella ja näin voidaan tätä kautta luoda avoimuutta kansalliselle parlamentille ja suurelle yleisölle. Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa tarkastan EVM-operaatioita. Tämä on aika uusi tehtävä. Se tutkii tulo- ja menopuolta EU-ssa ja perinteisesti sitä on tulkittu ra- rajoittuneella tavalla. Tällaiset tilintarkastukset tapahtuvat EVM puitteiston ulkopuolella ja ovat vain epäsuora tarkastus kohdentuen EVM-operaatioihin. Kun ajatellaan asiaa itse EVM kannalta, ne yhdessä, yksin tuskin riittävät ri, ovat riittävä julkinen tarkastustoimi koskien EVMtä. Vielä lyhyesti käsittelen kahta seikkaa koskien EVMn hallintoa, avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Vaikka aloitteisiin on ryhdytty tätä vahvisteissain EVM hallintoa koskien julkista tilintarkastusta säätelyt, jotka on muotoiltu EVM-sopimuksen koskien avoimuutta ja tilivelvollisuutta ovat heikkoja. Ja meidän tietääksemme mitään konkreettista paitsi tänään kuulemissa, mitä olemme kuulleet, ei ole tehty, että tämä tilanne muuttuisi. EVM-sopimuksen mukaisesti Tästä sopimuksen mukaisesti EVM julkistaa vuosikertomuksen, jossa on tilintarkastettu tilinpäätös ja kierrättää tämän jäsenille vuosittain sen rahoitusasemasta ja myös tuloslaskelma toiminnasta välitetään. Katsokaa vaikka artiklaa 27, teillä kerrotaan tarkemmin. Tilintarkastuslautakuntakin tulee laatimaan vuosikertomuksen ja välittää sen hallintoneuvostolle se välitetään myös kansallisille parlamenteille, korkeimmille tarkastuselimille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle. Vaikkakin tilivelvollisuusraportointi, jota EVM harjoittaa, on sinällään jo huolestuttavasta on varsin vähän. Alankomaiden tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että oikeastaan mitään ei ole julkisesti saatavissa. Tämä on vieläkin häiritsevämpää ilman tiedon jakamista, julkista valvontaa. Miten on mahdollista saada ja säilyttää tuki Euroopan kansalaisilta toiminnalle? Me haluaisimme esimerkiksi nähdä, että tilintarkastustulokset joihin tarkastuslautakunta saa aikaan. Tämä löytyisi netistä. Lausunnossaan VTM-sopimuksesta Hollannin valtioneuvosto toteaa, että tärkeä seikkaus tästä rakenteesta, joka on valittu, on, että EVM-elimiä ei voida pitää tilivelvollisina EUn toimielin rakenteessa. Lisäksi se huomauttaa, että EVMllä on tavallaan oikeudellinen immuniteetti. Euroopan parlamentilla ei ole mitään roolia ESEAlla ei ole mitään tilintarkastusoikeuksia sinällään ja tuomioistuin voi käsitellä vain kiistakysymyksiä, joita EVM-jäsenet e sille välittävät. Demokraattinen valvonta ja julkinen valvonta on olemassa vain rajoittuneessa määrin, kun rahoitusministeriötä pidetään, valtiovarainministereitä kuullaan kanssa parlamenteissa siitä, miten ovat käyttäneet miten he ovat käyttäneet varoja EVMssä. Alankomaiden valtioneuvosto on sitä mieltä, että tämä puutteellinen demokratian valvonta on ongelma, ja varsinkin, koska tämä väline, vakausväline on pysyvä, ja siihen liittyy huomattavat rahasummat. Sen lausunnon mukaisesti tämänhetkinen hallitusten välinen muoto ei voi olla lopullinen tulos jatkuvasta prosessista, kun kehitetään talouspolitiikan ohjausta. Tämä on vain tällainen väliaikainen lopputulos. Hallituksena kuitenkin tästä eri mieltä. Tilivelvollisuus, jonka se antaa kansalliselle parlamentille EVM yhteydessä ylittää sen, mitä mu- annetaan muiden rahoituslaitosten, kuten IMFn kohdalla. Hallituksen mukaisesti tämä sen lisäksi, että EUn korkeimmat tarkastuselimet ja tilintarkastustuomioistuin ovat mukana EVM-sopimuksessa on riittävä pohja sille, että varmistetaan julkinen demokraattinen valvonta, joka kohdistuu EVMään vaikkakin Alankomainen äh, tuomioistuin on imarreltu siitä, että sillä on näin paljon demokraattista valtaa hallituksen mukaisesti. Se on kuitenkin välittänyt huolensa EVM-sopimuksesta. E Rajoitukset, jotka liittyvät avoimuuteen ja tilivelvollisuuteen, ovat huomattavia vajeita. Tämä yhdessä niiden huolien kanssa, jotka aikaisemmin mainittiin koskien riittävää julkista tilintarkastustoimintaa ja kuinka avoimesti tuloksia näistä jaetaan, on meidän mielestämme vakava uhka sille, miten suuri yleisö voi tukea EVMn operaatioita, ja tätä pitäisi tehostaa, mikäli, mikäli vain mahdollista. Ja lopuksi meidän virastomme haluaisi osoittaa toisenkin ongelman, joka liittyy avoimuuteen, tilivelvollisuuteen ja julkiseen tilintarkastukseen, nimittäin EU-varojen käyttö jäsenvaltioissa. 17 vuotta peräjälkeen Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole koskaan pystynyt antamaan äh, tarkastuslausumaa ilman huomautuksia EU-varojen käytöstä. Tilintarkastus ei kuitenkaan osata täsmällisesti, missä näitä ongelmia on ja mitä parannuksia tarvitaan, jotta tilanne voidaan korjata. Tätä taustaa vasten Alankomaiden hallitus on päättänyt joitakin vuosia sitten antaa selostuksen siitä, miten Alankomaissa EU-varoja käytetään vuosittaisessa EU-jäsenvaltion julistuksessa. Meidän korkea tarkastuselimämme on antanut tarkastuslausuman tälle asiakirjalle riippumattomalla tavalla ja nyt teemme näin jo kuutta, kuudetta kertaa. Tähän mennessä vain kolme muuta EU-valtiota tekee saman, Tanska, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Neuvottelut, käydään tällä hetkellä komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken uudesta rahoitusasetuksesta. Tämä aihe on jälleen ollut kiistanalainen. Neuvosto on tähän mennessä kieltäytynyt hyväksymästä Euroopan parlamentin ehdotusta ottaa mukaan lakisääteisen jäsenvaltion ilmoituksen rahoitusasetuksen. Ja vieläkin pahempaa on, että neuvosto ylläpitää vastustustaan, jotta minkäänlaista tilivelvollisuutta ei julkiseta, jotta voitaisiin löytää maita ja mainita nimeltä. Jos nämä kehitykset, kun keskustellaan uudesta rahoitusasetuksesta, tämä hyväksytään loppujen lopuksi, tämä olisi minun mielestäni ja varapuheenjohtajamme mielestä siis se kääntäisi kelloa taaksepäin koskien EUn rahoitushallinnan uudistuksessa useita vuosia ja vähentäisi avoimuutta, tilivelvollisuutta ja hyvää julkista tilintarkastusta. Tämä olisi todellinen isku. Mm, meille tämä asia on ollut aina erittäin tärkeä, samoin teidän, teille teidän valiokunnassanne. Meidän virastomme uskoo, että tulevina vuosina meidän pitää löytää keinoja edistää vahvaa oh-, hallintoa ja ohjausta koskien sekä rahoitusvakausvälineitä että sitä, miten täytäntöön pannaan EU-budjettia. Tältä kannalta, kun tarkastellaan asiaa ulkoisen tilintarkastajan kannalta, paras tapa toimia tässä on koordinoida toimintaa kahdella tasolla, EU-tasolla ja jäsenvaltiotasolla. Vain kun koordinoidaan, koordinoidaan toimintaa ja vahvistetaan tilivelvollisuutta vastavuoroisesti EU- ja jäsenvaltiotasolla. Vain näin on mahdollista lisätä avoimuutta ja saada uudelleen tavallaan luonteva yhteys suuren yleisöön. Mitä tulee VTMn mahdollisuuksien koordinoida toimintaa, se on nyt tässä vaiheessa alkiotasolla. tasolla tilintarkastuslautakunnassa ja kun toteutetaan EU-talousarviota, tarvitaan vielä uusia muuta. Tämä on teille juuri tehtävänä. Haluaisin kiittää teitä lämpimästi teidän huomiostanne. Jos teillä on kysymyksiä koskien tätä minun esitystäni, niin kirjaamme ne ylös ja välitämme ne tilintarkastustuomioistuimeen. Alankomaissa annamme jatkossa teille kirjallisen vastauksen. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Vandenbo. Kiitoksia, herra Vandenbos. Luulen, että nyt on aika selvää, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Se on tullut esille tämän valiokunnan kuulemisessa ja on tarpeen keskustella siitä ja myöskin keskustella riittävästi. Eli siirretään seuraava asia iltapäivälle. Kiitokset tilintarkastustoimistomen edustajalle. Uskon, että tästä on nyt tarpe todellakin keskustella, joten avaan nyt keskustelun kysymyksiä ja huomiota varten. Ensinnäkin esittelijä Ivanova, olkaa hyvä. Thank you very much. Suurkiitokset puheenjohtaja. Tuen teitä täysin tässä päätöksessänne antaa lisäaikaa tälle keskustelulle, koska tämä aihe on niin tärkeä. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olen kiitollinen ja iloinen tilintarkastustuomioistuimen kansallisille tilintarkastuselimille siitä, että me saimme tällaisen mahdollisuuden keskustella asioista yhdessä. Puheenvuorot ovat olleet hyvin vakavahenkisiä, niissä on otettu esille hyvin vakavia asioita, aivan erityisesti ne, joista hollantilainen kollegamme puhui. Muutama kysymys Caldeiralle ja sitten vielä kansallisille tilintarkastuselimille. Herra Caldeira, te sanoitte, että EVM ei voida tarkistaa toimielimenä. Komission roolia voidaan tarkistaa tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Minulla on kysymys liittyen hallintopakettiin, joka hyväksyttiin viime vuonna, jossa sanotaan, että sakkojen tai korkojen kohdalla, jos niitä siis euromääräisistä jäsenvaltioista peritään, niin silloin niihin tulisi kohdistaa EVM, ne, ne tulisi saada EVMn talousarvion kautta. Eli meillä on Sixpackin mukaan varoja menossa EVMn. Kysymykseni on, olisiko tämä mahdollinen pääsytie tilintarkastustuomioistuimelle olla mukana EVMn tilintarkastuksessa? Ja toinen kysymykseni liittyy liittyy siihen aikeeseen, josta ilmoititte toisin sanoen BOP-tarkastus vuonna 2012. Se on hyvä asia ja minua kiinnostaisi tietää, onko tilintarkastustuomioistuimella muita aikeita tehdä muita tarkastuksia, esimerkiksi ERVMn tulevaisuudessa. Ja sitten kansallisille tilintarkastustahoille – Pyytäisin teiltä kommenttia artiklasta 32.8, jossa sanotaan, että jos tarve vaatii kaikki kiinteistöjen rahoitus ja muut ESM, EVMn varat vapautetaan valvonnasta. Ja minun mielestäni tämähän antaa täyden immuniteetin. Jos me tarkastelemme erästä perusasiakirjaa, joka liittyy kansainvälisiin äh, kansainvälisiin tilinpäätöstartasteihin Liman julistus. Siellä sanotaan, että kaikkiin täytyy ylimpien äh, tilintarkastajien kohdilta taholta suorittaa tarkastus. Niin miten nämä voidaan tulkita yhdessä? En oikeastaan ymmärrä tätä artiklaa 32.8. Haluaisin teidän kommenttinne tästä. Kiitos. Thank you very much. Before I give... Kiitoksia. Ennen kuin annan vastausmahdollisuuden, niin haluaisin kiittää Marko Butia siitä, että hän on aktiivisesti mukana täällä kuulemistilaisuudessa. Tiedän, että teillä on nyt muita menoja. Kiitoksia ja nähdään toivottavasti pikaisesti jälleen tässä valiokunnassa. The first question was addressed. Niin, ensimmäinen kysymys esitettiin teille, presidentti Caldera. Ehkäpä voitte kertoa näkemyksistänne. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos myöskin kysymyksestä, Rova Ivanova. Ehkä lähden liikkeelle tästä helpoimmasta jälkimmäisestä kysymyksestä – Tilintarkastustuomioistuin työohjelmassaan vuodelle 2012 aikoo käynnistää tarkistuksen maksutaseesta ja ERVMstä. Eli maksutase, sitä on jo tarkistettu vuodesta 2008 lähtien. Siellä puhutaan vastuista ei EU-maiden kohdalla – ja kuten kaikessa lainananto ja otto toiminnassa ne on taattu Euroopan unionin talousarviossa. Tämä ei ole mitään uutta tietoa. Ja sitten ERVMstä. ensimmäinen, ensimmäiset varat maksettiin ulos vuonna 2011. Me olemme saaneet jo väliaikaisen tilinpäätöksen. Me käynnistämme tilintarkastuksen ja sitten siitä kerrotaan vuosikertomuksessamme ajallaan. Sitten erityistoimet tulevaisuudessa tietenkin mielenkiinnolla seuraamme, kuten aina, niitä tarpeita, joita tuomioistuimen sidosryhmät tuovat esille prioriteetti aiheina. Niitä on jo identifioitu työohjelmassa 2012 ja sitä varmaan täydennetään myöhemmin, mutta kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa on mainittu, niin ERVMn takuut, ne kestävät tietyn aikaa, eli me voimme seurata niitä siihen sovellettavia ehtoja, onko komissio täyttänyt tehtävänsä varmistaakseen, että jäsenvaltiot ovat hoitaneet oman tonttinsa ja niin edelleen. Sitten vakausmekanismin tarkastaminen. Se, mitä yritin sanoa, on se, että Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimella ei ole minkäänlaista suoranaista oikeutta suorittaa tarkastusta EVMään sinällään. Yksinkertaisesti siitä syystä, että kysymys on hallitusten välimestä, välisestä elinestä, joka on luotu EU-rakenteiden ulkopuolelle. Ja sanoin jo, että ne Euroopan unionit, jotka ovat mukana lainojen maksuprosessissa silloinkin, kun ne tulevat EVMstä. Tässä pääasiassa kyseeseen tulee komissio tai keskuspankki. Niin silloin epäsuorasti on keinoja joiden kautta tilintarkastustuomioistuin voi sitten tarkastella EVMn toimintaa. Se, että EU-talousarviosta tulee varoja, no tämä jää nähtäväksi. Nähtäväksi jää, heijastuvatko ne eurooppalaisiin tileihin, mutta joka tapauksessa tämä tulo ei kuulu Euroopan unionille, vaan se loppujen lopuksi sitten päätyy EVMn omiin varoihin. Ja tästä syystä tilintarkastuslautakunta EVMssä tulee olemaan etuoikeutetussa asemassa varmistamaan sitä, että ne tilit, jotka ulkoinen tarkastaja on tarkastanut, todellakin rehellisesti heijastelevat niitä summia, joita EUn talousarvion kautta on tullut. Se, että tässä kuljetaan tietyn EU-järjestelmän kautta, niin se ei avaa mitään uusia ovia vaan nämä todellakin kerääntyvät sitten EVMn omiin varoihin ja EVMn tilintarkastuslautakunta hoitaa oman asiansa ja EVMn riippumattomat ulkoiset tarkastajat myöskin käsittelevät tätä asiaa. Eli tämä olisi minun ensimmäinen vastaukseni. Kiitoksia herra Caldera. Seuraava kysymys oli varmasti herra Erbille osoitettu. Ja, vielen Kiitoksia kysymyksestä. Artiklassa 32 ei ole mitään, millä tavalla puututtu mm, lautakunnan tarkastusmahdollisuuksiin. 32 artiklassa on taattu oikeudellinen henkilöys isäntämaassa. Ja artikla 30, siinä on mielestämme tehty selväksi se, että lautakunnalla on vapaa pääsy kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, joita se tarvitsee riippumatonta tarkastusta varten. Tämä on hyvin pitkälle menevä asiakirjoihin pääsyoikeus. Eli näin ö, tarkastuslautakunta voi vaatia asiakirjoja ja todellakin sillä on oikeus saada kaikki ne asiakirjat haltuunsa, joita se tarvitsee riippumatonta tarkastusta tehdäkseen. Puheenjohtaja kiittää. Haluatteko vielä herra Vandenbos vastata? No ei, sitten avaan keskustelun vielä kysymyksiä ja kommentteja varten ensiksi Söndergaard. Äh, ja, tack. Äh, Mitt spørgsmål... Kiitos. Kysymykseni on herra Kaldeiralle. Me kuulimme erittäin selvästi herra Van den Bossilta Alankomaiden tilintarkastustuomioistuimesta, että tai kuulimme häneltä kuvauksen kansallisista tilintarkastustuomioistuimista ja miten, niillä, miten ne eivät voi auditoida kansainvälisiä äh, laitoksia tai järjestöjä. Siis tätä oikeutta niillä ei ole. Entä sitten, mitä mieltä te olette, jaetteko tämän näkemyksen, että kansallisen tilintarkastustuomioistuimen on vaikea suorittaa tilintarkastuksia EVMn kaltaisessa kansainvälisessä elimessä. Toinen kysymys, tämä tulee sakku, on sekä Hollannin että Saksan tilintarkastustuomioistuimien edustajille. Kuulin, että olisi ollut ero tässä näiden kahden tavan väillä, joilla esititte näkemyksiänne. En tiedä, onko kyseessä persoona vai onko todellakin tällainen ero olemassa? Onko todellinen ero näissä näkemyksissä teidän kahden laitoksenne välillä? Onko erilaisia näkemyksiä kansallisissa tilintarkastustuomioistuimissa? Minä tiedän, että tilintarkastajat pitivät kokouksen maaliskuussa. Tämä oli erityinen kokous tilintarkastustuomioistuimia, jotka ovat mukana EVMssä. Ja kiinnostaisi kovasti saada tietää, minkälaisia tuloksia tästä kokouksesta maaliskuussa saatiin. Mutta onko todellakin tällaisia näin suuria näkemyseroja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen kesken? Kiitokset Söndagard. Sitten Ryvik. Kiitoksia. No meille on varmasti tärkeää myös vähän konkreettisemmin tietää tästä tulevaisuuden suunnittelusta. Tässä tästä vaiheesta vuoteen 2020 saakka, niin olisiko mahdollista, että tilintarkastustuomioistuimessa olisi vaikka jonkinlainen yhteyspiste, että tiedettäisiin, että mitä näille kaikille kolmelle välineelle tapahtuu jatkossa ja mitä tapahtuu annetuille lainoille, taku, takuille ja menojen hallinnoille. Eli jonkinlainen toimintasuunnitelma ensi vuosista. Siitä olisi hyötyä, niin että nähtäisiin tällainen suunnitelma sitten vuosittain. Voitaisiin katsoa sitä tällä talousarvion valvontavaliokunnassa, että onko pysytty tavoitteissa ja luvuissa. Ja jos on jotain poikkeamia, niin minkä takia. Ja sitten seuraava kysymys koskee tätä, näitä nykyisiä rahoituskeskusteluja. Me keskustelemme juuri nyt tästä ajanjaksosta vuoteen 2020 saakka. Eli mitä tapahtuu, jos esimerkiksi nämä 60 miljardia, jos ne nyt sitten pitääkin tuoda mukaan budjettiin jollakin tapaa, ja entäs jos parlamentti ei sitten annakaan hyväksyntäänsä sille, että nämä otetaan mukaan monivuotisiin rahoituskehyksiin? Ja sitten Saksan tilintarkastusomistuimen edustajalle – kuinka tämä sitten tulee vaikuttamaan kansalliseen budjettisuunnitteluun? Onko siellä esimerkiksi Saksan budjetissa jotenkin prosentteina tai reaalisina summina huomioitu nämä maksut vuoteen 2020 saakka? Merci bien, Paul Rubik. Je donne la parole. Kiitoksia Rubik. Sitten seuraavaksi Odi. Monsieur le Président, euh, Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota. Ensinnäkin teknisestä valvonnasta. En oikein ymmärtänyt artikla 30 viisi jäsentä plus kolme jäsentä vai onko tässä kysymys kolme viidestä, koska tämänhetkinen sanamuoto tässä sanotaan, että komitea koostuu viidestä jäsenestä mukaan lukien kaksi jäsentä tilintarkastustuomioistuimesta. Eli tämä tekninen valvonta, no tässä meitä on kaikkia juksattu. Valtionpäämiehet, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, valtionpäämiehet ja tässä onnittelut tilintarkastustuomioistuimelle siitä, että se reagoi. Euroopan parlamentissa myöskin pyydettiin, että meidät otettaisiin mukaan. Mutta tämä tilintarkastuslautakunta, minkälaiset mahdollisuudet sillä on hoitaa tehtävänsä? Onko sillä avustajia? Minkälainen, minkälaiset varat sillä tulee olemaan? Toiseksi tässä ei ole kysy, keskusteltu lainkaan näistä lautakunnan riippumattomista tilintarkastajista ja olen yllättynyt, että heistä ei puhuta mitään kun puhutaan tästä tilintarkastuslautakunnasta. Minun mielestäni olisi normaalia, että tilintarkastuslautakunta voisi kuulla riippumattomia tilintarkastajia myöskin ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuus, josta puhutaan artiklassa 29, taattaisiin sillä, että että äh, he eivät joutuisi tarkastelemaan niitä maita, joista näissä mekanismeissa puhutaan. Pahoittelen edelleen sitä, että pankkivalvonnasta ei puhuta. Tässä puhutaan äh, tilinpäätöksen valvonnasta mutta ei puhuta kuitenkaan luototuksen sääntelystä ja kuitenkin tässä on kysymys äh, asioista, joilla on suuriakin vaikutuksia rahoitukseen. Onnittelen teitä siitä, että että te olette pyytäneet oikeutta puuttua myöskin riskinhallintaan mutta on yksi asia hoitaa pankkivalvonta-asioita ja on täysin eri asia suorittaa, ulkoinen tarkastus. Ja loppujuksi haluaisin sanoa, että perusongelma tässä koko asiassa, siis tässä on toiminnassa erityyppisiä ihmisiä, mutta oikea ongelma on poliittinen valvonta. Missä se poliittinen valvonta on tässä mekanismissa, joka tulee hallinnoimaan huomattavia summia rahaa? ei ole minkäänlaista vastuuvapausmenettelyä. Hallituksen jäsenet ottavat poliittisen vastuuvapauden tässä itsellensä. Eli minun mielestäni valtionpäämiehet eivät ole hyväksyneet parlamentaarista poliittista valvontaa. Eli tästä puuttuu demokratia ja tämä on minun mielestäni suuri virhe tässä rakennelmassa ja se tulisi korjata. Me olen usein vastustanut eroa valtion, valtioiden hallitusten välisestä toiminnasta ja toimielinten välisestä toiminnasta. Tulisi hyväksyä hallitusten välinen toiminta, koska ainakin pysyvien rakenteiden kohdalla kaikissa demokratioissa silloin, kun puhutaan julkisista varoista ja täällä muistutettiin jo siitä, että täytyy tilintarkastustuomioistuimen riippumattomasti harjoittaa valvontaa, mutta demokratia yleensä vaatii myöskin kans- kansalaisten harjoittamaa poliittista valvontaa ja poliittinen valvonta puuttuu tästä rakennelmasta meidän täytyy kaikkien myöntää se, että tämä mekanismi kohdistuu 17 maahan ja meiltä puuttuu tästä parlamentaarinen ulottuvuus euroalueesta kokonaan. Eli nyt ollaan rakentamassa taloushallintoa perustuen hallitusten välisyyteen ja erilaisiin sopimuksiin, mutta tästä puuttuu 17 valtion parlamentaarinen ulottuvuus miten me saamme aikaiseksi tähän parlamentaarisen poliittisen valvonnan eh, tähän alatasolle ja me haluamme kuitenkin siinäkin pitää kiinni taloushallinnosta omasta valuutastamme ja näistä vakausvälineistä. Ja, dank, eh, Kiitoksia, Odi. Otitte tässä esille aika olennaisen seikan. Eli kun pitää mielessä, minkälaiset summat ovat kyseessä, viisi kertaa EUn budjetti on kyseessä. Eli on varmasti tärkeää, että esitämme tämän kysymyksen siitä, että kuka valvoo rahojen käyttöä, missä ovat suoralla vaalilla valitut parlamentit – ja haluaisin esittää tämän kysymyksen myös herra Erbille, kuin, minkälaisena pidätte kansallisten parlamenttien valvontaroolia ja tietysti myös Euroopan parlamentin roolia. Haluaisin tämän vielä ikään kuin tukevana kysymyksenä esittää tässä Odin kysymyksen perään. Ja sitten vielä yksi puheenvuoro nimittäin Jan Mulder, jos vaan en ole ketään unohtanut. Mulder, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin en enää pyytänytkään puheen, puheenvuoroa, mutta olen todellakin täysin samaa mieltä kuin herra Odi. Tässä on kyse hallituksen välinen ter, ter, alue, joten parlamentti ei voi valvoa. Tässä toimitaan viimeisen 20 vuoden kehitystä vastaan ja mielestäni nyt olemme varsin vakavissa olosuhteissa taloudellisesti emmekä mutta parlamentti ei kuitenkaan voi valvoa tilannetta. Aloitamme tiellä, joka mielestäni on erittäin vaarallinen, ja voin vain vahvistaa, että olen täysin samaa mieltä kuin herra Odi äsken. And I would, uh, like to give the floor. Kiitoksia. Nyt anta, antaisin ensin puheenvuoron uh, kansallisten tilintarkastuselinten edustajille ja sitten viimeisen huomion saa erittää, esittää EU-tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Herra Erp, kiitoksia Kiitokset kysymyksistä. Ehkäpä lähden liikkeelle tuosta ensimmäisestä kysymyksestä, jossa viitattiin siihen, että olisiko erilainen näkökulma tähän ulkoiseen tarkastukseen Saksan ja Alankomaiden edustajilla. No, haluaisin korostaa tässä yhteydessä sitä, että se mitä minä tuossa esitin omana niin Eli kun kyseessä oli nämä euroalueen tilintarkastuselimet ja EU-tilintarkastustuomioistuin, niin nehän tosiaan viime vuoden syyskuussa sopivat asioista. Ja maaliskuun kokouksessa teknisestä syystä tapasimme jälleen Bonnissa. Ja siellä olivat mukana äh, Alankomaiden edustaja ja monet muutkin hyvin intensiivisesti ja lopulta pääsimme kyllä hyvin pitkälti yhteisymmärrykseen yksimieliseen tulokseen. Eli se minun näkemykseni siitä, että tai esitykseni siitä, että miten pitäisi ottaa nämä tarkastussäännöt mukaan perusta, tuohon ja myös yhteenjärjestykseen perustuvat tälle yksimieliselle yhteisymmärrykselle. No sitten tietysti voi olla vähän erilaisia tarkastelutapoja näihin kysymyksiin ja maaliskuun Bonnin kokouksessa puhuimme pitkälti esimerkiksi siitä, että miten pitkälti tämä tarkastuslautakunta voisi esimerkiksi tehdä toimintatarkastuksia ja ohjelmatarkastuksia ja sitten sovimme sellaisesta sanamuodosta, jossa todettiin, että täytyisi olla myös mahdollisuus tehdä ohjelma tarkastuksia. Ja sitten se, kuinka pitkälti nämä tarkastukset menevät sitten sen kehyksen ulkopuolelle, joka on hallintoneuvostolla, joka sitten loppujen lopuksi tekee nämä avustuspäätökset. Eli tapahtuuko tämä arviointi sitä ennen vai sen jälkeen, että arvioidaanko tätä äh, sitten ESMssä missä vaiheessa, niin siitä ei ole oikeastaan maaliskuussa keskusteltu, vaan tästä on monenlaisia näkemyksiä ja oletan, että Alankomainen edustajakin ottaa tähän sitten kantaa. Ja sitten tietysti muitakin äh, kysymyksiä mietitään vielä ja täytyy tässä kyllä tunnustaa se ja arvostaa kovasti sitä, mitä EU-tuomioistuimessa on todettu, että ainakin Saksan mielestä on pystytty ylipäätään sopimaan siitä, että tähän sopimukseen täytyy kirjata säännöt tästä ulkoisesta tarkastuksesta ja siitä, että sen tulee tapahtumaan ISA 5000 standardin mukaisesti. Ja sitten mitä tulee näihin poliittisiin valvontatarpeisiin mm, parlamentin tai kansallisten parlamenttien toimesta, niin miten nämä tarpeet on katettu, niin minä en tietenkään Euroopan parlamentin puolesta voi tähän vastata. Kansallisesta näkökulmasta niin ainakin liittovaltion tilintarkastustuomioistuimella on mahdollista saada tietoa valtiovarainministeriön toiminnasta myös kansainvälisissä yhteyksissä ja tarkastaa tuota toimintaa, mutta ainakin Saksassa on tietysti tehty selvä rajanveto poliittisiin päätöksiin nähden. Eli se täytyy ottaa huomioon sitten myös tarkastuksissa Saksassa. Ja tuota rajanvetoa täytyy mielestäni myöskin kunnioittaa. Sitten mitä tulee vaikutuksiin, Äh, vaikutuksiin Saksan budjettiin, niin Saksassa tällä hetkellä meillä on tällainen lainsäädäntöpaketti keskusteltavana parlamentissa ja myöskin äh, lisätalousarvioesitys, äh, jota tarvitaan niin, että nämä en, aikaistetut EVMn käteismaksut voidaan hoitaa ajoissa – Meillä on tällainen 2015 asti ulottuva ö, taloussuunnitelma olemassa ja siellä on huomioitu nämä aikaistetut maksut. Tässä suunni, tämä suunnitelma, taloussuunnitelma on tällainen informatiivinen luonteelta, siellä, ei ole mitenkään sitova, mutta mitä tulee tämän vuoden ja seuraavan vuoden budjetin maksuihin, eli nämä 80 miljardia ö, meillähän on 27 prosentin maksuosuus, niin nämä tullaan sitten kyllä huomioimaan tämän vuoden ja ensi vuoden budjetissa. Ja sitten se, mitä tuossa talousohjausjakson toimenpiteessä on edellytetty, e, esimerkiksi tämän talouspoliittisen sopimuksen osalta, niin meillä on tällainen e, velkajarru olemassa – Eli siinä tulee tällainen 0,53 prosentin velkajarru kaikille valtioille pakolliseksi. Ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että miten tämä velka velkaraja määritellään. Meillä se on esimerkiksi 80 prosenttia ja sitten eh, mekin olemme vakautusohjelmassa mukana, eli vuodesta 2015 lähtien meidän eh, velkamme, velkaosuutemme pitää laskea 20-60 prosenttiin. Ja kuinka tämä sitten tulee tapahtumaan, niin tästä nyt keskustellaan liittovaltion ja osavaltioiden välillä vielä, mutta ei tätä meillä mitenkään ole lyöty lukkoon. Sitten kysymys eh, tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärästä, olko tämä 5 plus 3, täytyy vastata, että kolme kuuluu jo tähän viiteen henkeen. Eli yhteensä lautakunnassa on viisi jäsentä ja kolme näistä sitten on ö, tilintarkastus tuomioistuinten ja elinten jäseniä, eli yksi jäsen tilintarkastustuomioistuimesta ja kaksi sitten rotaation mukaisesti kansallisista ylimmistä tarkastuselimistä. Eli tässä on sitten vaihtuvuutta ainakin meidän näkemystemme mukaisesti näistä isommista ESM-rahoittajista ja pienemmistä rahoittajamaista. Molemmat tulee huomioida sovelijalla tavalla. Ja sitten vielä tämä viimeisin kysymys, johon puheenjohtajakin vielä viittasi. Koitin tähän jo osittain vastata. Eli kuka sitten valvoo kansallisesti päätöksiä. No, meidän mielestämme, siis Saksan äh, tilintarkastustuomioistuimen mielestä tässä kyse on poliittisesta toiminnasta, mutta meillä Saksassa parlamentti on voimakkaasti mukana. ERVVn lainanannon ja lainsäädännöllisen sääntelyn suhteen. Eli sellaiset tärkeät kysymykset, joissa ei ole mitään erityistä kiireellisyyttä, eli nämä tällaiset avustuspaketit meillä päätetään parlamentissa. Meillä on esitetty vaatimus ja korostettu aivan erityisesti tätä parlamentin käsittelyä kansallisesti. Ja mielestäni parlamentti on riittävällä tavalla mukana, jos vain siis aikataulu antaa myöten siihen. Ja se on meillä ihan lainsäädäntöön kirjattu velvoite. Kiitokset herra sitten herra Vandenbos. Thank you uh, very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti palaisin kysymykseen lähestymistapa eroissa, joita saksalaisen kollegan ja minun välilläni oli. Mielestäni tässä on kyse pitkälti siitä, kuinka lähestyy kysymystä, joka meille esitettiin. Me olemme ottaneet hiukan laajemman lähestymistavan tarkastelemaan asiaa Alankomaiden näkökannasta. Tietysti tilintarkastustuomioistuimessa olemme erittäin tyytyväisiä kehityksestä on sy- syntynyt ja aloitteista, johon Saksan kollegamme on ryhtynyt aivan erityisesti. Ja myös tilintarkastustuomioistuin Euroopassa on halunnut keskustella EVMstä ja tilintarkastustoiminnasta. Ja tämä on erittäin tärkeää ja suurta edistystä olemme voineet nähdä yhteyskomiteassa ja keskustelut ovat olleet erittäin hyviä. Tämä tietenkin korostui saksalaisen kollegamme puheenvuorossakin. Alankomaiden tilintarkastustuomioistuimena olemme lähestyneet tätä aihettamme hiukan eri tavalla. Meille hyvä hallintotapa on olennainen osa strategiaamme, strategiamme, miten me toimimme riippumattomana tilintarkastuselimenä. Tämä on tärkeää työssämme. Ja katsomme periaatteessa näitä kolmea kysymystä, avoimuutta, tilivelvollisuutta ja hyviä, hyvää julkista tilintarkastustoimintaa meidän varapuheenjohtajamme todellakin halusi keskittyä enemmän ihanteelliseen tilanteeseen ja, ja siihen, missä määrin tällaista on jo toteutettu käytännössä. Tämän takia ehkä suhtaudumme hiukan kriittisemmin, mutta yhdessä saksalaisen ja muiden Saksasta ja muiden kollegoiden kanssa Euroopassa mielestämme paljon on tapahtunut ja olemme tyytyväisiä, että näin EVMssä julkisen tilitarkastuksen rooli on tehostunut. Kiitoksia, herra Vannenbos. Äh, sitten herra Kaller. Kiitos, puheenjohtaja. Minun täytyy esittää asiani lyhyesti, eli hyvin nopeat vastaukset. Ensinnäkin herra Sondergaardin kysymys tilintarkastus tuomioistuimella on selkeä tehtävä suorittaa tarkistus eu toimielimissä, ei kansainvälisissä elimissä. Eli me olemme eh, todenneet, että tästä puuttuu tilintarkastus- ja tilivelvollisuuskuilu, josta herra Odikin puhui, mitä tulee siis näihin uusiin kehityksiin eurooppalaisessa taloudellisessa rakennelmassa Euroopan unionille ja aivan erityisesti liittyen euroalueen jäsenmaihin. Se, mitä tähän mennessä on tehty, on linjassa asianmukaisen vastauksen kanssa siihen, että on ollut puutetta tilivelvollisuudessa ja julkisessa tilintarkastuksessa ja on eri järjestelyt EVMn suhteen ja siinä ehkä täytyy sitten hoitaa tämä julkisen valvonnan, parlamentaarisen valvonnan kysymys läpinäkyvyysvälineet ja ilmoitus, raportointivelvollisuus kansallisiin parlamentteihin. Myös Euroopan parlamentin täytyy myöskin miettiä sitä, miten se voi tiivistää yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, kuten mekin olemme tiivistäneet yhteistyötämme kansallisten tilintarkastusviranomaisten kanssa. Sitten herra Rybihin kommentti Todellakin tilintarkastustuomioistuin haluaa ei ainoastaan näiden mekanismien yhteydessä, vaan yleisesti ottaen meidän tulisi antaa EUn toimielimille ja erityisesti parlamentille tällaisia niin kutsuttuja landscape-kertomuksia. Uskon siihen, että meidän tulisi pystyä kuten me olemme tehneet riskilausunnossamme, jossa puhuttiin Euroopan unionin riskeistä vuonna 2010. Tämän tyyppiset välineet ovat välineitä, joita tulisi käyttää tulevaisuudessa ja voitaisiin tämän kautta raportoida näistä taloudellisista mekanismeista, jotka on nyt perustettu finanssikriisin pyörteissä tietenkin pitkäaikaiset vastuut, siis nämä ovat sidoksissa myönnettyjen lainojen pituuteen, niistä täytyy pitää huolta. Ja tämä liittyy ERVM ja aikaisemmin tehdyt ERVM sitoumukset, jotka ovat noin 60 miljardia, niitäkin täytyy tietenkin kunnioittaa. Ja me halusimme lopuksi kiittää tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne. Sydämelliset kiitokset, äh, presidentti Kalleera. Ennen kuin annan äh, esitteli Ivanovalle mahdollisuuden tehdä äh, päätelmät ja mahdollisuus ehdottaa jatkokeskusteluja, niin haluaisin kiittää lämpimästi kaikkia kuulemisen osanottajia. Te omilla alustuksillanne saitte täällä aikaan hyvin hedelmällisen keskustelun Kiitokset eh, herra Sankar eh, PVCstä, herra Anef ja myös ERVVn eh, edustajat, herra Butin piti komissiosta lähteä aiemmin pois. Ja kiitokset myös kansallisten tilintarkastustuomioistuinten edustajille, herra Erville ja Vannenposille ja samoin kuin myös presidentti Calderalle. Olen saanut sellaisen vaikutelman, että te käsittelette hyvin intensiivisesti näitä tilinpäätös, tilivelvollisuus ja tarkastuskysymyksiä, mutta ehkä nyt omasta puolestanikin voin yhteenvetäen todeta, että tällaiset poliittiset päätökset, pitäisi tehdä poliittisia päätöksiä vielä näistä viimeisistä avoimista kysymyksistä, jotka juontavat juurensa juuri siitä, että tässä on isot veronmaksajien rahat kyseessä. Siihen on täällä viitattu. Eli tässä on nähtävästi tällainen public audit gap julkisen rahan valvonnan puute. Ja siihen on juuri esittelijämmekin Ivanova kiinnittänyt huomiota. Olemme hänelle hyvin kiitollisia siitä, että hän on tuonut esille tämän aiheen. Ja nyt loppuun loppupuheenvuoron äh, saa käyttää esittelijä. Äh, minunkin täytyy nyt sitten tästä pikkuhiljaa pojahtaa pois, mutta kiitokset kaikille asiantuntijoille vielä. Olkaa hyvä esittelijä Ivanova. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat tähän tiiviiseen, erittäin mielenkiintoiseen, hyödylliseen keskusteluun ja kiittäisin myös kaikkia puhujiamme tiivistäen pääkysymykset, jotka tulivat esille kollegoilta, liittyvät erilaisiin kysymyksiin, kuten miten esimerkiksi käytetään EVM verrattuna näihin kahteen muuhun välineeseen, mikä on trendi, tuleeko tämä muuttumaan. Sitten kysymykset, kysymykset jotka liittyvät siihen, että EVRM ja EVM ovat samanaikaisesti olemassa – pysyvää ja kaksi väliaikaista. Herra Mulder otti esille toistuvasti Euroopan parlamentin tiedonsaantioikeuden EVMssä erittäin tärkeä asia. Herra Gaia otti kysymyksen esiin hallintokustannuksista, kuinka kallista tämä on. Hän kysyi komissiolta, miksi komissio oli niin optimistinen takaisinmaksun suhteen, ja minä kyllä jaan tässä täysin teidän eh, huolenne. Herra Odi otti esille erittäin tärkeän asian, joka liittyy ju- yleiseen julkiseen valvontaan ja Euroopan parlamentin rooliin ja parlamentaariseen valvontaan. Minä tuen herra Ryybihiä, kun hän vetosi tällaiseen tulostauluun esimerkiksi, mutta olen tyytyväinen, että herra Caldera ehdottaa sellaista, että annettaisiin tällainen maisemaraportti, jossa saadaan kokonaiskuva kaikista rahoitusvälineistä. Sitten sitten lyhyesti vielä tiivistääkseni haluan ottaa sen neljä pääviestiä tämän kuulemisen jälkeen. Ensinnä me emme kyseenalaista sitä, että on tä- välttämättä käyttää näitä rahoitusvälineitä ja että tämä tarve on kiireellinen. On ratkaisevan tärkeää näitä käyttää, jotta voidaan pelastaa joitakin jäsenvaltioita euroalueella. Kyseenalaistamme kuitenkin tehokkaan rahoitusvalvonnan ja hallinnoinnin ja veronmaksajilla EU:ssa on oikeus tietää, mitä tuloksensa saatu aikaan, miten rahat on käytetty, onko ne käytetty asianmukaisesti ja miten voidaan parlamentista valvontaa harjoittaa. Toistan vielä saman kuin alussa. Meillä on 110 miljardia eh, potentiaalia, potentiaalia vastuita Euroopan unionin talousarviossa olemme velkaa kansalaisillemme, että harjoitamme demokraattista valvontaa koskien näitä mahdollisia vastuita. Kolmanneksi kiitän vielä siitä, että tilintarkastustuomioistuin Euroopassa kiinnitti huomiota äh, ja alkoi analysoida maksutaseavustusta. Toivottavasti tämä saa, tämä saa jatkoa, niin kuin tekin sanoitte herra presidentti, saa tämän ähm, maisemaraportin tuekseen. Ja vielä neljäntenä ja tärkeimpänä asiana me olemme vedonneet ja jatkuvasti tulemme vetoamaan sen puolesta, että Euroopan parlamentti saa tärkeämmän, suuremman roolin, kun ajatellaan kaikkia juridisia velvoitteita, jotka liittyvät ERVM, e budjettimenettelyyn, vastuuvapausmenettelyyn ja EVMn kohdalla. Mielestäni tämä on aivan lakisääteistä ja välttämätöntä, että Euroopan parlamentti saa kaiken tarvittavan tiedon, jota eri raporteista tulee koskien EVM. Kyse ei ole vain Euroopan parlamentista, vaan myös kansallisista parlamenteista. Ja mielestämme meidän pitäisi jatkossakin vaatia ja peräänkuuluttaa, että Euroopan parlamentti on enemmän mukana ja osallisena tässä prosessissa. Ja myös miten kehitetään yhtiöjärjestystä, joka liittyy Euroopan vakausmekanismiin. Poliittinen valvonta on pääkysy prioriteettimme ja tämä kuuleminen saattaisi olla ensimmäinen askel kun pyritään kehittämään tätä suurempaa Euroopan parlamentin osallisuutta. Haluaisin kiittää jälleen kerran kaikkia puhujamme ja kollegojamme heidän panoksestaan ja odotankin mielenkiinnolla tulevaa yhteistyötä teidän kaikkien kanssanne. Kiitoksia.